Ja aivan aluksi haluaisin toivottaa herra Haanin lämpimästi Euroopan parlamenttiin. Kuten tiedätte, me no, toteutamme nämä kuulemiset komission hyväksymälläkin tavalla. <clears throat> Komission jäsenehdokkaat punnitaan sitten henkilöstön riippuvuuden ja henkilökohtaisen ammatillisen pätevyyden ja, ja äh, asianomaisen toimialueen tietojen ja viestintätaitojen perusteella. Haluaisin myöskin kertoa teille, äh, että, että herra Haan on vastannut kirjallisesti äh, alusta valmistelevaan kyselylomakkeeseen. Kirjalliset vastaukset on toimitettu jäsenille kaikilla kielillä. Sana on myöskin sitten äh, taloudellisten intressien osalta tehty selvitys on siellä teillä papereissanne. Tämä kuulemiset tehdään yhdenmukaisella tavalla jokaisen ehdokkaan osalta. sen ehdokas saa ensin 10 minuutin alustavan johdantopuheenvuoron ja sitten meillä on kysymyksille kaksi tuntia ja kolme varttia, jotka Äh, jotka koostuvat sitten kunkin poliittisen ryhmän edustajien äh, tekemistä kysymyksistä, äh, koordinaattorit etunenässä, ja sen jälkeen muiden jäsenten kysymykset. Tämä puhujaluettelo, jonka sihteeristö on työstänyt, noudattelee poliittisten ryhmien toivomuksia. Keskustelu perustuu tällaiseen ping-pong-periaatteelle, eli kysymys-vastaus-periaatteelle. Jokaiseen kysymykseen on annettu minuutti aikaa ja komissaari ehdokas voi vastata kahden minuutin verran. Ja jos, jos on jatkokysymys, siihen voidaan käyttää yksi lisäminuutti ja komissio, komissaaritarjokas voi sitten niin ikään vastata minuutin mittaisella vastauspuheenvuorollaan. Ja muistuttaisin, että tämä jatkokysymys, jatkokysymyksen on liityttävä komission ja sen ehdokkaan ensimmäiseen vastaukseen, tai siis vastaukseen tähän alkuperäiseen kysymykseen. Siihen siinä ajassa ei ihan uusia aihealueita ole lupa ottaa esiin. Ja puheenjohtaja ottaa valtuuden sitten torjua tämän kriteerit täyttämättömän jatkokysymykseen. Samoin sitten lopuksi, jos aikaa jää, voidaan ää, esittää kysymyksiä ilman puheenluettelua. Tässä yhden minuutin, yhden minuutin ajassa pyydämme teitä pidättymään esittämästä useita kysymyksiä ja siinä on sitten vastausaikaa nimittäin liian vähän. Ottakaa sitten tämäkin myöskin huomioon sitten, ettei komissaari ehdokas joudu ihan turhan tiukan paikan eteen. Niin ikään haluaisin, että pyytäisin teiltä, että pysytte aikataulussa, kunnioitatte näitä aikarajoja. Jos näin ei tehdä, niin silloin emme voi mahduttaa mukaan kaikkia kysymyksiä. Kuten näette, lista, lista on jo ylipitkä, yhden kysymyksen verran ylipitkä lista. Näin. Haluaisin käynnistää tämän kuulemistilaisuuden tiedoksenne vielä, kuten varmaan tiedätte, se välitetään par, par, parlamentin, parlamentin TV-palvelun välityksellä, eli yrittäkää hymyillä ja yrittäkää näyttää viehättäviltä. Tämän kuulemistilaisuuden anti on myöskin sitten teillä ladattavissa videolta tämän tilaisuuden päätteeksi. Eli olemme varsin avoimet, avoimia, koska haluamme tarjoamme tämän tilaisuuden jokaisen sanan ja ilmeen halukkaiden kuultavaksi ja katsottavaksi. No sitten äh, komission jäsenehdokas voitte aloittaa 10 minu- enintään 10 minuutin ava- avauspuheenvuorollanne. Olkaapa hyvä. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja tietenkin tulee noudattamaan pelisääntöjä. Minä olen iloinen ja minulla on suuri ilo ja kunnia olla täällä. Voin siis vastata teidän kysymyksiin ja pyrin jättämään sellaisen vaikutuksen, että te voitte valita minut aluepolitiikasta vastaavaksi komissaariksi. Minä toivon, että ainakin ne, jotka ovat täällä läsnä, niin olisivat kanssani samaa mieltä. Aluepolitiikka on Euroopan integraation menestystarina ja sanon tämän suoraan, sillä me tiedämme, että ei ole ainoastaan aluepolitiikan ystäviä täällä Euroopan unionissa, vaan kyllä jotkut ovat kriittisiä tätä politiikkaa kohtaa edustavat sitä näkemystä, että Euroopan unionin tulisi toimia toisin, jotta päästäisiin tavoitteisiin. Mutta me varmaan täällä olemme kaikki samaa mieltä siitä, että Euroopan aluepolitiikka on toiminut mainiosti, sitä tarvitaan ehdottomasti. Ja kysyisinkin, että onko olemassa aluepolitiikalle mitään vaihtoehtoa? No tietenkin, jos se on parempi kuin nykyinen. Eli uudistushalukkaampi aluepolitiikka, mutta sen pitäisi olla kuitenkin aluepolitiikka, joka on integroitu lähestymistavaltaan. Ja minä, minun vakaumukseni on, ja toivon, että tekin olette samaa mieltä kanssani, että tätä politiikkaa tulee jatkaa, sillä meidän tulee tasaveroisina kumppaneina ajaa alueiden ja alueella asuvien ihmisten asioita. Viime vuosien aikana aluepolitiikka on kehittynyt erinomaisella tavalla ja minä haluaisin kiittää teitä, arvoisa rova puheenjohtaja Hybner, tehän edellisenä aluepolitiikasta vastaavana komissaarina olette tehneet huomattavan paljon töitä ja kollega Zavetski on jatkanut tällä teidän viitoittamallanne tiellä. Tärkeitä päätöksiä on tehty ja niihin tulemme perustamaan työmme. Ne ovat perustavaa laatua olevia päätöksiä ja ne luovat erinomaisen pohjan jatko töillemme. Eli yhtäältä me voimme toimia strategisesti aluepolitiikan muotoilussa, eli tavoittelemme yhteisiä eurooppalaisia tavoitteita. Tiedän, että korvamerkitsemisperiaate ei kaikkia miellytä, mutta kaiken kaikkiaan sitä voidaan pitää hyvänä päätöksenä, jota ei tietenkään voida lähteä muuttamaan. Ja se on vaikuttanut myöskin omalta osaltaan tähän politiikan kulttuuriin. Ja se, että kauden aikana ollaan valmiita sopeuttamaan sääntöjä, mikäli kaikki ovat sitä mieltä, että nyt on ryhdyttävä muutostoimiin, niin tämä muutoshalukkuus ja valmius, jolla voidaan välttyä sosiaaliselta lamaantumiselta, niin on erittäin tärkeä asia. Ja tärkeää on myöskin se, että ensimmäistä kertaa keskustellaan myöskin uusista rahoitusmahdollisuuksista ja jopa täytäntöönpano toimenpiteistä tällä saralla. Arvoisat naiset ja herrat, aluepolitiikkaa täytyy aina arvioida ja katsottava myöskin menneisyyteen. Viime vuosien aikana on tietenkin katsottu Euroopan yhdentymistä. Eurooppa oli jakautunut pitkään ja nyt se on saatu yhdistetty ja mielestäni tämä yhdistymisprosessi on toiminut erinomaisella tavalla. Tämä osoittaa, että Euroopan unioni on solidaarinen yhteisö. Eli että köyhät alueet Euroopan ytimessä, että myöskin periferiset alueet voivat hyötyä tästä yhteistyöstä, eli että voimme varmistaa sen, että taloudellinen perusta on kunnossa, jotta infrastruktuuria voidaan kehittää. Kyse on siitä, että kaikille tarjotaan hyvä mahdollisuus hyötyä tästä hyvinvoinnista. Nyt seisomme uusien haasteiden edessä. Pari vuotta sitten vielä emme voineet kuvitellakaan, mitä tuleman pitää. Ja nyt, jos milloin vaaditaan aluepolitiikalta toimia, niin kuin meiltäkin, meiltä kaikilta. Ja puhuttakoon suoraan, että yhdelläkään alueella ei ole varaa väittää, että hyvinvointi on ikuinen hyve. Ja jatkossakin meidän täytyy muistaa tämä tosiseikka ja tästäpä syystä meidän täytyy hakea kaikille alueille toimivia ratkaisuja, aluekohtaisia ratkaisuja ja näin voimme varmistaa alueiden kilpailukyvyn. Ja tässä vaiheessa haluaisin suoraan sanoa teille, arvon kollegat, että en missään nimessä halua uudelleen kansallistamista. Me tarvitsemme kohesio- ja aluepolitiikkaa, joka kattaa kaikki Euroopan alueet. Kyse ei ole siitä, että me tarjoaisimme apua vain tietyille alueille. Olen kuullut, että on olemassa tällainen hyvän tekeväisyysrahastoajatus olemassa. Sitä emme halua. Me haluamme, että Euroopan alueet ja ihmiset saavat investointitukea, koska me hyödymme siitä kaikki. Sitä todellakin tarvitaan. Niin kuin alkuunkin totesin, me olemme kykeneviä säilyttämään olemassa olevaa hyvää, mutta kykenemme myöskin estämään huonoa kehitystä. Ja tästäpä syystä haluaisin esittää kolme toimialaa, joihin haluaisin paneutua. Mitä tulee tulevaan kohesiopolitiikkaan, niin sen pitäisi nivoutua Euroopan unionin 2020 strategiaan saumattomasti. Kilpailukyky, tietopohjainen yhteiskunta, ilmastonsuojelu, niistä ei saa tulla pelkkää sanahelinää. Meidän täytyy saada myöskin liha luiden ympärille, eli käytännön toimenpiteisiin pitäisi päästä. Se edellyttää koordinointia, yhteistyötä muiden unionin politiikan alojen kanssa, kuten innovoinnin, tutkimuksen, koulutuksen, ympäristön, energian, teollisuuden, PK-yritysten kanssa. Jos me siihen tilanteeseen pääsemme yhdessä, niin silloin saamme aikaiseksi todellista lisäarvoa ja saavuttaa kohesiopolitiikan. Ja sanoisin, että ilman korvamerkitsemistä emme pääse tähän tilanteeseen. Ja toinen asia. Tätä haluaisin korostaa erityisesti vedoten aikaisempaan niin Se tuskin teitä yllättää. En tarkoita tällä sitä, että mitä olen aikaisemmin tehnyt, niin unohtaisin tykkänään. Mutta me tarvitsemme Euroopalle uudenlaisen kaupunkipolitiikan, sillä kaupungit muodostavat eräänlaisen taloudellisen, kulttuurillisen ja sosiaalisenkin ongelma-alueen, ja kaupungeissa tuhlataan myöskin energiaa huomattavassa määrin. Ja jos voisimme keskittyä enenevässä määrin kaupunkeihin, niin silloin olisimme tehneet tärkeän päätöksen. Ja jos te vain luotatte minuun, niin minä tulisin välittömästi aloittamaan kattavan konsultaatiokierroksen, jotta seuraavaa toimintakautta silmällä pitäen nämä konkreettiset tulokset voitaisiin hyödyntää. Viimeisimpänä, mutta ei vähäisempänä, meidän täytyy jatkaa työskentelyä siinä mielessä, että me löydämme tasapainon. Yhtäältä, puo, yhtäältä katsomme, mitä ongelmia on ollut, mitä epäsäännönmukaisuuksia on havaittu, mutta toisaalta meidän täytyy vähentää hallinnollista taakkaa. Eli että saisimme vielä tasapainoisemman ratkaisumallin aikaiseksi. Ja sanottakoon suoraan, että Tilintarkastustuomioistuimen esittämät virhemarginaalit ovat varoittava merkki. Me emme saa osoittaa minkäänlaista suvaitsevaisuutta tätä kohtaan. Eli virhemarginaalia ei saa olla, varsinkin kun kyse on petoksellisesta toiminnasta. Ja tästäpä syystä tulee ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin, jos, jotta tältä voitaisiin välttyä. Tiedän toki, että hyviä toimia on viime vuosien aikana otettu käyttöön ja sanon myöskin avoimesti, että terve rahoituksellinen hallintotoiminta ei estä yksinkertaisten toimenpiteiden käyttöönottoa. Me tarvitsemme yksinkertaistettua toimintaa nykyisten toimien osalta, koska vain ja ainoastaan sitä kautta voidaan tätä virhemarginaalia pienentää ja tehostaa hallintoa veroeuroilla parhaalla mahdollisella tavalla. Ja sitten muutama sananen siitä, minkälaisena haluaisin meidän yhteisen yhteistyön olevan jatkossa. Te tiedätte, että olen pitkään toiminut parlamentaarikkona aluetasolla ja Viinissä myöskin hallitustasolla ja tiedän minkälaisia ongelmia edustajilla on. Minä tiedän, että joskus ehkä teillä käy mielessä sellainen ajatus, että täytäntöönpano puolella ihmisillä on vaikka kuinka paljon avustajia, minulla ei juuri lainkaan. Siitä ei voida lähteä. Minä tiedän, minkälaisia ongelmia on, minkälaisia toiveita teillä on. Ja voitte olla vakuuttuneita siitä, että minä tulen tämänkin asian ottamaan esille, mutta minä tarvitsen teidän tukeanne, koska teillä on se tietämys niistä tarpeista ja ongelmista, joita on paikallisella tasolla olemassa. Ilmoittakaa niistä minulle, kertokaa niistä ja yhdessä voimme sitten ajaa asioita ihmisten hyväksi, jotka elävät ja työskentelevät tässä kaun, tällä kaunilla mantereella Yhdessä voimme tehdä paljon Euroopan hyväksi. Minä olen valmis tekemään yhteistyötä ja erityisesti olen nyt valmis vastaamaan teidän kysymyksiinne. Kiitoksia. Thank you very much for your... Kiitoksia kovasti innokkaasta pontevasta esityksestänne. Ensimmäinen kysyjä, herra Van Nistelrooy, olkaa hyvä. Kiitoksia rouva puheenjohtaja, arvoisa komissaari ehdokas tervetuloa tänne Regi-valiokunnan luo. Muutamia tulevaisuuteen liittyviä kysymyksiä, joita olemme pohtineet EPPssä. Te olette puolustamassa EP, tätä EUn 2020 politiikkaa, mutta kun katson kohesiopolitiikkaa, niin sitä ei ole korostettu riistävässä määrin. Mitä aiotte tehdä asian korjaamiseksi? Katsokaapas esimerkiksi, kuinka paljon varoja me tarvitsemme politiikan toteuttamiseksi. Tällä hetkellä on havaittavissa tällainen keskittyminen alakohtaiseen toimintaan. Minun mielestäni se menee liian pitkälle ja tästäpä syystä parlamentti onkin pyytänyt alueellisen kohesioon liittävää valkoista kirjaa esitettäväksi Oletteko samaa mieltä siitä, että nykyinen politiikka toimii, vai oletteko sitä mieltä, että siihen täytyy jollakin tavalla puuttua? The time... Kiitos, että pysyitte minuutissa. Rahaan olkaa hyvä. Sorry, drei Fragen, zwei Minuten. Ich werde... No, 32 minuuttia. No, teen parhaani. Tietysti meidän pitää ponnistella yhdessä kohesiopolitiikassa ja jotta myöskin kirjallisessa muodossa saamme aikaan näkyviä merkityksiä. Mutta kaikkein tärkeintä on se, että kykenemme tekemään selväksi, että ainoastaan integroidulla politiikalla on mahdollista vastata näihin tavoitteisiin ja tarpeisiin, joita EU 2020 strategiassa on alueiden tasolla ja kansalaisten tasolla. Tämä keskustelu johtaa meidät siihen, että budjettikeskustelussa – voimme vastata näihin kysymyksiin, koska tulee olemaan tarpeen myöskin tässä asiassa varmistaa, että meillä on riittävästi varoja. Se, mitä tähän mennessä on varattu budjettiin, on hyvä pohja keskusteluille. Lisäksi olen jo miettinyt ja ottanut yhteyttä tiettyihin tuleviin kollegoihin silmällä pitäen vahvistettua yhteistyötä sisällöllisesti. Ja mitä tulee tähän alueelliseen kohesioon ja näiden asioiden jatkokäsittelyyn valkoisen kirjan muodossa, meillähän on jo vihreä kirja ja siitä on keskusteltu. En halua sitä vastustaa, mutta täytyy miettiä, kuinka paljon tehokkuus tulee esille syksyllä yhtä aikaa, kun tehdään työtä seuraavan ohjelman parissa. Ja sen osalta katson, että tämä valkoinen kirja on tässä samansuuntaista työtä. Ja nämä ajatukset pitää ottaa mukaan seuraavalle ohjelmointikaudelle. Kiitos. Sitten jatkokysymys haluatte. Die met... Niin, olen sitä mieltä, että kohesiokertomuskin täytyy ottaa huomioon ja siinä voidaan huomioida myöskin tämä alueellinen kohesio. Mutta kuitenkin yksi kysymys. Me olimme parlamentissa aika pettyneitä tähän rahoitukseen liittyvään epävirallisen kokousasiakirjan. Minun mielestäni tässä mennään vaaraan suuntaan. Eli aluepolitiikkaa toteutettiin ilman sisältöä, joten miten aiotte puuttua tähän kysymykseen? Tässä väliaikaisessa raportissa. Miten aiotte tätä asiaa käsitellä? Also, äh, auch für die Regionalpolitik. Aluepolitiikassa pitää myöskin toimia. Viime vuosina, viime vuosikymmenä siellä on saatu paljon aikaan ja yli 600 000 kestävää työpaikkaa on luotu, yli 100 000 tiekilometriä on rakennettu. Miljoonat ihmiset ovat saaneet kunnollista vesi- ja jätevesihuoltoa. Eli tässä on onnistuttu tekemään hyvin paljon ja meidän täytyy nyt osoittaa, mitä näillä varatuilla varoilla tehdään. Ja siksi myöskin tulevissa neuvotteluissa nämä asiat on otettava huomioon. Thank You very much, Constanze. Kiitoksia sitten Konstantin Krell. Kiitos. Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa herra Haan Euroopan parlamenttiin. Minähän olisin Lambertin kysymykseen liittyen kysyä, että te kysytte, puhuitte siitä, että, että tulevassa rakenne- ja aluepolitiikassa on tulossa muutoksia. Voisitteko hiukan kertoa ne painopisteet, nämä prioriteetit, joihin jotka olisivat tärkeimmät niin, että me pystyisimme sitten saada selkeät eurooppalaiset päämäärät ja strategiat itsellemme ja mitä tällaiset sitten teille olisivat nämä strategiat ja periaat. Sitten vielä tästä alueellista kohesiosta vielä jatko, lyhyt jatkokysymys. Me puuttuu määritelmät siitä, mistä siinä on kysymys ennen kuin uutta keskustelua ruvetaan käymään tulevasta rakenteesta, meidän pitäisi vielä miettiä, vielä mistä tässä alueellisessa kohesiossa oikeastaan on kysymys. Niin, tästä viimeisimmästä kysymyksestä, ja ensinnäkin olen iloinen, että näin teidät täällä. Niin, Tämähän ei ole mikään virallinen määritelmä, joka olisi jo tarjolla tähän asti. Edes tieteen puolelta sellaista määritelmää ei ole voitu tarjota, mutta kuultuani viime viikkojen ja kuukausien keskusteluja, niin uskoakseni on olemassa selkeä ajatus siitä, että meillä pitäisi olla kaikissa alueissa yhtäläiset toimintamahdollisuudet ja vaihtoehdot. Minä uskon, että siltä pohjalta voidaan lähteä määrittelemään alueellista yhteenkuuluvuutta. Ja mitä tulee jatkotöihin, niin katsokaamme EU 2020 strategian sisältöä ja tavoitteita. Me tietenkin toimimme siltä pohjalta. Meidän täytyy tukea tietopohjaista yhteiskuntaa, tukea tutkimusta ja kehitystyötä, mutta me emme saa unohtaa infrastruktuuriin liittyviä kysymyksiä. Mutta sanon myös suoraan, että kun näin kriisin keskellä kaikissa jäsenmaissa puhutaan tutkimus- ja kehitystyöhön investoimisen lisääminen, niin kyllä minun mielestäni juuri Euroopan unionin täytyy toimia edelläkävijänä. Eli osoittaa, että yksissä tuumin voidaan toimia, mutta se edellyttää unionilta esikuvaa. Eli kyse on käänteisestä toissijaisuusperiaatteesta, eli eräänlainen unionin vastuu toimia edelläkävijänä, jotta myöskin kriisiaikoina voimme investoida Tutkimuksen ja kehitykseen tietän, että me tarvitsemme tutkimus- ja kehitystoimintaa päästäksemme ylipäätään kriisin kourista eroon. Kiitoksia. Jatkokysymys. Se on hyvä ja eh, laaduttava uutinen, niin mekin sen mielellä. Mä haluaisin kuitenkin vielä tietää, miten se haluaa tähän ihmiset sitouttaa. Tutkimus on yksi millä tavalla äh, tuota, Euroopan kansalaiset sinne otetaan sitten esimerkiksi tähän yhteiskunnalliseen, sosiaaliseen kohesioon mukaan. Das Thema, dass wir nur in einem integrierten me voimme vain integroitua politiikkaa käyttäen selviytyä tilanteesta. Minä tarvitsen korkeasti koulutettuja ihmisiä, nuoriakin, jotta myöskin kunnan väkeä on yliopistotasolla töissä ja minä tarvitsen yrittäjiä, jotka kykenevät käyttämään näitä resursseja. Minä tarvitsen myöskin markkinoita, jotka kykenevät omalta osaltaan käyttämään näitä voimia ja ostamaan tuotteita. Ja tästäpä syystä me tarvitsemme integroitua politiikkaa, joka katsoo tätä tilannetta kokonaisuutena. Ja että otetaan huomioon eri alueiden tarpeet ja näin voidaan hakea sitten räätälöityjä ratkaisumalleja. Me tarvitsemme aluetason tietämystä, jotta tähän kokonaisstrategiaan saadaan nivouttua myöskin alue- ja paikallistason tarpeet. Tämä on minun mielestäni edistyksellistä aluepolitiikkaa. Kiitos eh, sitten eduska, edustaja Manescu. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i urez bun venit domnului eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin toivottaa Haanin komission jäsenherkkaan tervetulleeksi ja toivottavasti tapaamme hyvin usein ja toivottavasti teistä tulee uusi komission jäsen. Ensinnäkin viittaisin kuudenteen edistysraporttiin komissiosta. Siinä keskitytään innovaatioon ja luovuuteen. Ne ovat välineitä, joiden välillä voidaan paremmin pelastaa jäsenvaltiot talouskriisiltä. Henkilökohtaisesti katsotteko, että paikallisten lahjakkuuksien kehittäminen, kuten tässä on todettu, on kaikkein tärkein ja vahvin väline, jota EU voi käyttää, jotta päästään kriisistä ulos. Yksi ja tietenkin tärkeä aihealue, mutta ei olisi hyvä, jos keskittyisi vain ainoastaan yhteen aihealueeseen. Eli tässäkin pätee tämä integroitu lähestymistapa. Mutta Euroopan unionin vahvuushan perustuu siihen, että meillä on olemassa vuosisatojen perinteeseen perustuva monimuotoisuus. Ja olen täysin vakuuttunut siitä, että kun vertaan Eurooppaa muihin maailman alueisiin, joilta, joista ei löydy tätä heterogeenisuutta ja kulttuurillista monimuotoisuutta, niin minä uskon, että tämän tyyppistä luovuutta, joka antaa meille mahdollisuuden tuottaa jotain konkreettista, niin siltä pohjalta voidaan varmistaa nyt ja tulevaisuudessa, että Eurooppa tule menestymään myöskin tulevaisuudessa niin kuin menneisyydessäkin. Sillä kun katsomme menneisyyteen, niin eihän meitä nyt niin hirveästi ole maailman mittapuuhun verrattuna. Mutta me olemme kykeneet, kyenneet käyttämään tätä olemassa olevaa resurssia. Ja tästäpä syystä meidän täytyy innovoida ja meidän täytyy pyrkiä lähtemään töissämme liikkeelle jo lasten tasolla. Meidän täytyy pohtia sitä, että millä tavalla me lähdemme kasvatuspolitiikkaa toteuttamaan. Esimerkiksi millä tavalla kasvatamme kuusivuotiaita. Me tarvitsemme luovia ratkaisumalleja. Miten saamme toimima, itsemme toimimaan innostuneesti ja tästäpä syystä olisikin paikallaan, että Euroopan unionikin keskustelisi tämän tyyppistä kysymyksistä ja olen vakuuttunut siitä, että koulutusasioista vastaava komissaari tulee toimimaan hyvinkin aloitteellisesti ja toivottavasti voimme myöskin yhdessä toimia tämän asian hyväksi. Mulțumesc, domnule Hans. într-adevăr, creativitatea și inovația... Kiitoksia. Tosiaan luovuus ja innovaatio ovat tärkeitä elementtejä, ja toivottavasti otamme huomioon myöskin muut elementit, jotka ovat mukana kohesiopolitiikassa. Ja tässä viittaisin nyt komission asiakirjaan liittyen – EUn tulevaan 2020-strategiaan. Siinä ei mainita paikallisviranomaisia. Miten tätä strategiaa pannaan täytäntöön paikallisia aluetasolla, mikäli paikallisviranomaisia ei ole mukana, ja mitä aiot tehdä tässä asiassa? diesen städtischen Schwerpunkt angesprochen. No tästä syystä viittasin juuri tähän painopistealueeseen nimeltä kaupungit. Siihen meidän täytyy panostaa ja sitä kautta voidaan myöskin tuloksia saada aikaiseksi. Olen aivan täysin vakuuttunut siitä, että me tarvitsemme paikallisen väen, kansalaisyhteiskunnan, jotta paikallistasollakin saadaan tuloksia aikaiseksi. Eli kyse ei ole vain ainoastaan siitä, että nämä poliittiset toimijat huomioidaan, vaan huomioidaan myöskin ne lukuiset järjestöt, jotka toimivat ruohonjuuritasolla. Ja sitä kautta hakea tätä kumppanuutta ja vahvistavia tekijöitä. Näin voimme tarjota niitä mahdollisuuksia, jotka kuuluvat tämän kokonaisstrategian piiriin. Eli panostamme keskeisimpiin kysymyksiin konkreettisin projekteihin. Alfa. Kiitoksia sitten François Alphonse. Komission jäsenherkas. Tervetuloa. Ryhmällämme on teille kolme kysymystä. Te otitte kantaa nyt tätä aluepolitiikan kehityksen suhteen, ja tämä vastaus oli hyvin paljon parempi kuin ne, mitä olemme saaneet tähän mennessä. Te tulette hyvin keskittyneestä maasta, Aiotteko lisätä alueiden merkitystä kumppanuudessa, ja tämä koskee myöskin niitä maita, jotka ovat hyvin keskittyneitä. Kohesiopolitiikka on prioriteetti unionissa, mutta silloin sen pitää olla myöskin prioriteetti budjetissa. Mitä takeita voitte tänään antaa tämän suhteen? Ja sitten Euroopan parlamentti ja erityisesti tämän aluekehitysvaliokunnan tulisi olla mahdollisimman paljon mukana vahvistetussa kumppanuudessa – ja tässähän noudataan näitä uusia Lissabonin sopimuksen sääntöjä. Eli mitä aiotte tehdä näissä kysymyksissä? Zum ersten, äh, es äh, steht mir nicht zu, hier niin todettakoon alkuun, että tämänhetkiset faktat vaan ovat sellaiset, etten voi lähteä muuttamaan kansallisia rakenteita. Se, mitä voimme tehdä, on tehdä yhteistyötä alueiden ja paikallistason edustajien kanssa. Näin tulemme toimimaankin. Ja vaihtoehtoja yhteistyölle on olemassa moniakin. Tämä on alue- ja paikallistasolla. Ja mitä tulee budjettiin, niin siihen liittyen totesinkin jo että budjetista suht suuri osa on suunnattu aluepolitiikkaan ja kunnianhimoisena tavoitteena on säilyttää tämä rahoitustaso. Ja tämä taas edellyttää, että aina uudestaan ja uudestaan osoitetaan, että mitä kaikkea voidaan aluepolitiikan avulla saavuttaa. Eli mikä on aluepolitiikan tarjoama lisäarvo verrattuna sellaiseen tilanteeseen, että keskitymme vain alakohtaiseen politiikkaan erityisesti kun olemme velvoittautuneet toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen, no herää kysymys, että kuka muu kuin alue- ja paikallistasolla toimivat voivat toteuttaa tätä toissijaisuusperiaatetta. Minä uskon, että tämä tarjoaa hyviä lukuisia toimintamahdollisuuksia. Ja sitten hetkinen, mikäs olikaan se viimeinen kysymys, se kysymys katkaista. Eli millä tavalla Euroopan parlamentti ja tämä valiokunta olisi mukana näissä poliittisten päätösten tekemisessä? Danke, wie kann ich sowas vergessen? Niin, miten minä nyt tommoisen kysymyksen saatoin unohtaa? No, totta puhuen henkilökohtaisin ja virallisin tapaamisin tämä voidaan varmistaa. Ja minä todellakin toivon, että aikatauluni ja mahdollisuuksien rajoissa voisimme keskustella kysymyksistä. Minä en missään nimessä halua hoitaa kaikkia asioita virallisia teitä käyttäen. Minä uskon, että voimme käyttää myöskin epävirallisia kanavia vapaamuotoisen tapaamisin ja olen vakuuttunut siitä, että voin hyötyä teidän esittämistänne kommenteista – meidän täytyy kaikkia mahdollisuuksia käyttää. Ja niin kuin niin totesin, niin parlamentin rooli on erittäin tärkeä jo siitä syystä, että tehän edustatte Euroopan alueita. Te tiedätte, minkälaisia ongelmia, minkälaisia tarpeita alueen paikallistasolla on. Minä tarvitsen teitä ja voitte olla vakuuttuneita, että minä tulen kuuntelemaan, mitä teillä on sanottavananne. Ja varhaisessa vaiheessa lainsäädäntöprosessia. Olen valmis kuuntelemaan teitä, mutta toivoisin, että, että tämä perustuu vastavuoroisuuteen. Kiitoksia. Tämä oli meille tärkeää. Ja saitte hiukan ylittää aikaanne. Ja seuraavaksi herra Vlasak kysymysvuorossa. Mr. Hantu. Onnittelut äh, rahan tästä äh, salkusta. Muistan herra Baroson nimityspuheenvuorosta, että tämä oli hänen mukaansa yksi tärkeimmistä toimialueista. Uskon, että me aluepoliittisessa valikunnassa uskomme, että noudattelette samaa yhteistyön periaatetta kuin kaksi edeltäjänäkin. Mehän tiedämme, että Euroopan kilpailukykyisyys kyky on tärkeä ulkoinen kilpailukyky on tärkeä tai tavoite yhteisöpolitiikalla, mikä, joka tietysti sitten oikeuttaa koko, koko unionin olemassaolon. Mutta kohesiopolitiikalla on muutakin tekee tehtävä, toinenkin tehtävä, mistä se on erittäin tärkeä. Siinä pitää edistää Euroopan sisäistä kohesioita, sisäistä kilpailukykyä, vahvistaa Äh, äh, Keski- ja Itä-Euroopassa on koko joukko kaupunkeja ja alueita, jotka, jotka kaipaavat kovastikin EUn investointirahaa, fyysisiä infrastruktuureja kohentaakseen. Tämä, nämä ovat tiettyjä, nämä ovat perusedellytys Euroopan integraation parhaiden hedelmien äh, nauttimiselle, eli vapaa liikkuvuus ja pääsy vapaille markkinoille. Herra Haan, siksi kysyisinkin teiltä, aiotteko te muokata, muovata kohesiopolitiikan tulevaisuutta alkuperäiseen, takaisin alkuperäiseen suuntaan, että todellakin aiotte parantaa alueiden kilpailukykyä ja mahdollisuutta vaurauteen, vai, vai pidättekö ulkoista kilpailukykyä tärkeimpänä tekijänä äh, seuraavalle kohdallisuuspolitiikan äh, vuorokaudelle. Meillä ei tässä tapauksessa ole enää aikaa jatkokysymykseen, mutta herra Hahn, olkaa hyvä. Ja, <clears throat> ich glaube, man muss das eine tun. Täytyy tehdä kumpikin. Kyse on siitä, että köyhemmät alueet saavat mahdollisuuksia – ja meidän täytyy tukea niitä saman kuromaan tätä eroa kiinni. Tietysti rikkaammat alueet eivät jää myöskään jumin, vaan sitten niiden ohi mennään. Ne alueet, jotka eivät ole niin kehittyneitä, ne saavat käyttöönsä enemmän varoja ja enemmän mahdollisuuksia kurokseen tätä eroa kiinni. Ja tietysti klassisilla alueilla pitää kehittää infrastruktuuria ja investoida siihen. Meidän täytyy rakentaa paikan päällä myöskin kapasiteetteja. Meidän täytyy parantaa ympäristöolosuhteita, mutta samanaikaisesti pitää myöskin tehdä jotain tiedeyhteisön kehittämisen hyväksi. Ja myöskin täytyy jotain tehdä tutkimukselle ja innovaatiolle ja yrityksille, pk-yrityksille. Eli tässä pitää käyttää integroitua poliittista lähestymistapaa. Ja todennäköisesti tämä sitoumuksen intensiteetti vielä paranee. Ja tietysti meillä on ohjelman puolesta mahdollisuuksia esimerkiksi maan sisällä alueilla – kehittää yhteistyötä ja tukea niitä. Ja tässä voidaan harjoittaa yhteistä kehitystä. Nämä ovat asioita, joihin suuntaan pitäisi siirtyä. Jos, tämä, on, jos toimitaan politiikan hengen vastaisesti ja jos rajoitumme aina vain yhteen asiaan, no meillä on tietysti painopistealueita ja sitten tämän sateenvarjon alle mahtuu sitten monen naisia mittatilastoina tehtyjä toteuttamismalleja. Kiitos kovasta Olksilla. Toivottavasti minulla ei ole jatkokysymystä. Onko Jaano puoli minuuttia sitten tämän. Hyvin lyhyt. Oletteko valmiit hyväksymään nämä siirtymäkauden alueet. Mitä te olette niistä mieltä? Ja natürlich äh, die, die, äh, die Übergangsregion. Niin nämä siirtymäalueet, jotka seuraavalla kaudella määritellään, no se nyt on aihe, joka meidän tulee ottaa käsiteltäväksi. Yhtäältä on alueita, jotka ovat tässä facing in, facing out vaiheessa, ja sitten on alueita, jotka ovat suurin piirtein samalla tasolla, mutta joita ei arvioida tällä tavalla. Ja meidän täytyy nyt toimia yksinkertaisesti ja oikeudenmukaisesti, koska tämä phasing in, phasing out, monimutkainen rakenne, varmaankin sitä tulee supistaa tai yhtenäistää tulevaisuudessa. Mutta meidän tulee miettiä sitä, ne, joissa 75-90 prosentin tasolla olevat alueet, tarvitsevatko ne lisätukea, pitääkö ne ottaa huomioon vai ei. Tällä hetkellä tämä järjestelmä on vähän epäreilu niitä kohtaan, jotka ylittävät 75 prosentin tason, ja niitä tarkastellaan hiukan eri tavalla. Kiitoksia sitten herra Horo. Oui, euh, monsieur le commissaire désigné. Komission jäsenehdokas. Te tulette vastaamaan alueista ja kaikkein äärimmäisistä alueista Madeirasta, Kujanasta, Guadalupesta, Martinikista ja Reunionista. Ensi toukokuulla Ranska, Portugalia ja Espanja toimittavat muistion komission liittyen haasteisiin, joita on näillä alueilla vuoteen 2020 mennessä. Voitteko kertoa, millä tavalla aiotte toteuttaa tätä ultraperiferisen alueen käsitettä, kuten se on mainittu Lissabonin sopimuksessa. Ja millaisia aloitteita teillä on, jotta tämä osastojen välinen ryhmä voi toimia tehokkaasti ja jotta komission ehdotukset ottavat huomioon nämä tilanteet paikan päällä aina, kun tilanne sitä vaatii. Also ich denke, dass die sogenannten outermost regions mitä tulee äärimmäisiin reuna-alueisiin, niin ne ovat melkoinen haaste Euroopalle. Niitä on tarkasteltu jo tähänkin asti hyvinkin tarkkaan ja voitte olla varmoja, että jatkossa toimitaan ainakin yhtä ponnekkaasti. En nyt muista tarkkaan mistä lähtien, mutta aluepääosastosta löytyy yksikö, joka käsittelee näitä syrjäisimpiä alueita koko komission puolesta. Eli että meillä on yksi hallinnollinen yksikkö, joka vastaa näistä, näistä alueista. Me tiedämme mikä tilanne on, mutta nämä alue tarjoavat myöskin erinomaisen mahdollisuuden, eli että eurooppalaisia arvoja, ajatusmalleja voitaisiin kehittää näillä kyseisillä alueilla harjoittamalla hyvää naapuruuspolitiikkaa, jota on toteutettava siellä, johon me kyllä kykenemme. Eli meidän alueemme luovat sen perustan tälle työlle. Ja henkilökohtaisesti tämä tulee olemaan lähellä sydäntäni, eli että tätä ajatusmallia tuettaisiin. No follow-up question. We go. Kiitos. Äh, äh, sitten edustaja Button. Button, kiitos. Kiitos. Äh, puheenjohtaja, iltapäivää herran. Minä haluaisin mm, palata tähän, mitä alussa totesit, tähän epäileviin tuomaisiin, joihin minäkin lukeudun meiltä tarvitsisimme mielestäni, su, su, ää, kun ää, kansanäänestyksessä olisi päätetty, että me voimme irtautua tästä ja päättää itse omista asioistamme. Jos ajatellaan omaa maatani Walesia, joka on, on saanut rahoituksia tässä samassa puitteissa, joka loppuu sitten 2013, sehän on sama meidän rahamme, joka on sinne alun perin maksettu, nyt me saamme sitä takaisin. Ei EUlla mitään omaa rahaa alun perin alun olekaan. Pari seikkaa. Sitten kun 2013 koittaa, mitä takeita annatte, sitten voitte antaa, että eh, eh, Walesin kaltaiset alueet eh, saavat kohtuullisen ratkaisun aikaiseksi, jonka jälkeinenkin elämä sitten Walesilaiselta onnistuu, kun EU laajenee ja kasvaa uusin, uusina, uusina maina. Kroatia, Islanti, Turkki, mitä näitä nyt on. Ne ovat köyhiä, köyhiä maita ja Wales ei, e, ei, jää, ei tule mukaan. Ei Wales siitä rikastu, se vaan näyttää, näyttää siltä, kun vielä köyhempiä tulee mukaan. Sen vuoksi on tärkeää meille tästä saada jonkinlaiset vakuudet, että, että tämä asia hoidetaan hyvin. Mr. Waffni have ich schon uh, uh, anlässlich... Minä jo viittasin siihen, että mielestä on aivan ehdottoman välttämätöntä, että niin kuin tälläkin hetkellä, myöskin tulevaisuudessa alueet, jotka luojan kiitos ovat olleet mukana menestyksekkäässä aluekehityksessä ja ovat saaneet tilannetaan parannettua, mutta eivät kuitenkaan vielä ole näitä klassisia parhaita esimerkkejä ja meidän täytyy luoda näitä siirtymäsääntöjä. Ja myöskin seuraavalla ohjelmakaudella pitää toimia näin. Mutta jos ajatellaan tätä siltä kannalta, että meidän pitää huolehtia yksinkertaistamisesta ja samalla tunnustaa, että alueet, jotka ovat jääneet jälkeen, mutta eivät kuitenkaan ole niin huonossa jamassa kuin toiset, mahdollisesti meidän täytyy antaa niillekin jotain kehitysmahdollisuuksia. Ja haluaisin tarkastella tätä kysymystä. Ja aikaisemmin Wales on jo hyötynyt, ja voin sanoa tämän aivan suoraan, ja varmasti tapaamme vielä toisemme hyvin usein. Eli Wales on hyväksynyt EU-jäsenyydestä, ja ehkä Bafton viiden vuoden kuluttua teistäkin tulee kunnon eurooppalainen, kun näette, millaisia mahdollisuuksia Walesille avautuu EU-jäsenyyden kautta. Minä haluan tehdä sen puolesta työtä, ja se on minusta hienoa, jos näin käy. If I, if I can just respond. Voinko tähän nyt reagoida? Kiitos näistä kommenteista, mutta tässä äh, näistä yksityiskohdissahan se totuus löytyy. Me, me, en vielä saanut sitä va- va- vakuutusta siitä, että, että me saamme asiallisen järjestelyn aikaiseksi, koska niin kuin sanottu, se on, se on meidän rahamme, jota, jota tässä jaellaan. Eihän e ole mitään rahalle. Also ich denke, alle, ich weiß, wir haben hier unterschiedliche Auffassungen. Minä tiedän, että meillä on erilaisia käsityksiä, se on ihan ok. Sehän on Euroopan charmi, eli meillä on tällaista monimuotoisuutta, mutta uskon kuitenkin, että voimme luoda eurooppalaista lisäarvoa ja olemme sitä luoneet menneisyydessä ja näin tulee käymään myöskin tulevaisuudessa. Ja uskon, että Wales tulee edelleenkin hyötymään tästä jäsenyydestä ja tehkäämme työtä yhdessä sen parissa. That Wales is not only contributing... uh, uh, haluaisin lisätä paitsi sen, että Wales uh, uh, paitsi tuo rahaa tähän unioniin, te olette myöskin hyvä inspiraation lähte, lähde aluepolitiikalle ja kaikille sille, niille haasteille, kyllä teitä siellä tarvitaan. Nyt sitten tavallisiin jäseniin, normaalisiin edustajiin aika on todellakin tiukilla ja pyydän, että kunnioitatte tätä aikarajaa. <clears throat> Kenties sitten voidaan pidättyä kommenteilta. kysymykset vain ainoastaan herra Piipä. Minä halfroh, Sie gesagt... Niin, arvoisa komissaari ehdokas, istun täällä teidän takana, niin, niin sanoin, että on valitettava, että territoriaalista kohesiota ei ole saatu määriteltyä. Voinen olettaa, että kukaan ei ymmärrä, mitä tämä tarkoittaa, ja suurin osa täältäkään ei osaa sanoa, mitä alueellinen yhteenkuuluvuus tarkoittaa, joten kyllä meidän pitäisi lakaista ensin oman, oman tuota, oven edestä. Niin, mitä tulee aluepolitiikan rajaukseen. Me puhumme rahasta, oikeastaan vain rahasta. Ja tietenkin kaikki, mihin olemme ryhtyneet, pitää paikkansa, mutta me olemme jääneet kaipaamaan sitä, että kuka toimii alueiden puolesta puhujana. Saksaa käsitellään rikkomusmenettelyssä, koska meillä on oma aluesuunnittelu lakimme, joka ei unionia miellytä. Ja nyt kysyisin, että pitäisikö teidän alueasioista vastaavasta komissaarina vastata tämän tyyppisistä kysymyksistä? Eli kunnallinen olemassaolon oikeutus ja muita kysymyksiä. Me tiedämme, että myöskin lähiliikenteeseen liittyen ongelmia on ilmennyt. Ja nyt herääkin kysymys, että mikä on teidän mielestänne teidän tehtävänne? Missä määrin te voisitte toimia alueiden puolesta puhujana, eräänlaisena asianajajana? No en nyt ole juristi, minulla on vähän erilainen kuva tästä. Eli näkisin itseni, mikäli saan teidän tukenne, vähän niin kuin alueiden isänä, koska siitähän tässä on kyse. Ja haluaisin nyt nähdä tämän kuvan ihan vakavasti. Jokainen isä haluaa, että lapsi kehittyy hyvin ja että sillä on kaikki hyvin ja tekee kaikkensa sen hyvä, että kehitys on hyvä, mutta välillä tulee vähän tiukkakin ja ankara ja sanoa, että tässä menevät rajat. Mutta myöskin kollegiaalis- komissiossa tehdään kollegiaalisia päätöksiä ja ilman muuta oman tiimini kanssa pidän huolta siitä, kun kyse on aiheista, jotka liittyvät alue- ja paikallistasoon. Ja jotka kuuluvat minun toimialaani. Tiedän, että tätä on pohdittu ja ymmärrän kyllä, että kun tehdään vaikutusten arviointeja alueellisista kysymyksistä, silloin meidän pitää vähän epämuodollisella tasolla pyrkiä varmistamaan, että siellä, missä alue- ja paikallistason tarpeisiin vastataan, ne pitää ottaa riittävästi huomioon. Ja jos niitä ei oteta riittävästi huomioon, silloin on pyrittävä siihen, että ne otetaan huomioon. Tällä hetkellä en osaa tässä sanoa enempää, mutta voin sanoa kuitenkin, että kovin innokkaasti kyllä aion asia, tätä asiaa ajaa. Nachfrage geht auch um die Ab- Tarkentava kysymys liittyy myöskin tähän aluepolitiikan rajaukseen. Rakennetuki ja sitten politiikat, jotka saavat tukea maapaltalouspolitiikan puolelta. Mehän olemme havainneet, että ministeriöt ovat aika lailla suurten ongelmien kimpussa, koska rahoja on tarjolla monista eri lähteistä, eli eikä tässä voitaisi toimia vähän keskitetymmin. Maatalousvaliokunnassa asiat nähdään hiukan eri tavalla, ja tätä keskustelua tullaan käymään, mutta suoraan sanottuna minä haluan kollegoideni kanssa, haluan parantaa dialogia. Tiedän, että saattaa olla päällekkäisyyksiä ja on se riski, että tiettyihin asioihin ei puututa. Ja uskon, että jos meillä on parempi äänestysjärjestelmä, silloin meidän voimme ajatella vielä vahvempaa harmonisointia niiden sääntöjen suhteen, joita on sovellettava – ja silloin voimme paremmin myöskin ottaa huomioon loppukäyttäjät. Jos meillä on yhtenäiset säännöt ja jos löydämme hyvän sopimuksen näiden kahden tahon välille. Tämä on tavoite ja tämä on yksi ensimmäisiä asioita, joihin aion paneutua. Georgios Stavrakakis, who is also behind you, Commissioner. Yeah. Arvoisa komission jäsen ehdokas, olette varmaan yhtä mieltä siitä, että meillä on suuret haasteet, sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristöpoliittiset. Meidän täytyy edelleenkin panostaa tähän tutkimukseen kansallisella kansainvälisellä tasolla, eh, mutta myöskin eh, aluepoliittiset selvitykset osoittavat, että, että alueiden välillä on eh, suurta, suuria eroja. Jotkut alueet ovat hyvinkin keskittyneitä taloudellisia kasvukeskuksia, toiset taas eivät. Jos ajatellaan, että kohesiopolitiikka on yhteistä politiikkaa, joka koskee kaikkia alueita, ja jos äh, pohjaten omaan äh, taustaanne, äh, tutkimus- ja tiedeministerinne, millä, tavalla haluatte auttaa eurooppalaisia alueita kilpailukyvyn vahvistamiseksi juuri tällä sektorilla, tutkimuksessa ja kehityksen sektorilla? Stavrakakis, da habe ich leider nur zwei Minuten Zeit. Valitettavasti minulla on vastausaikaa vain kaksi minuuttia, vaikka voisin tarmokkaan esitelmän pitää, joka kestäisi kaksikin tuntia. Mutta siinäpä se ero piileekin. Eli yhtäältä tutkimusasioista vastaavan komissaarin työsalkusta ja aluepolitiikasta vastaavan komissaarin työsalkusta. tutkijataholle on yksi lysti, että mistä tämä tieto ja taito löytyy maantieteellisesti, mutta kun katsotaan aluepolitiikkaa, niin kyllä aluepolitiikan pitäisi olla kiinnostunut siitä, että tieto, taito ja tutkimustoiminnan mahdollisuudet olisivat kaikkialla Euroopassa tarjolla. Painopistealueet voivat tietenkin vaihdella alueittain, mutta kuitenkin ja tästäpä syystä tiedeasioista vastaavana ministerinä loin foorumin, johon osallistuvat itä-eurooppalaiset ministerit, koska me halusimme yksissä tuumin varmistaa, ettei synny eräänlaista aivovuotoa, vaan tiedon vaihtoa. Tämä ei ta- toimi tietenkään kaikilla aloilla, mutta me tarvitsemme kuitenkin tietynlaista tasapainon hakua. Me emme missään nimessä halua sitä, että huippututkimus keskittyy muutamiin harvoihin eurooppalaisiin keskuksiin. Meidän täytyy välttää, että huippuosaajat häviävät näihin keskuksiin. Ajatuksia on vaikka kuinka paljon esitettynä tutkimusinfrastruktuurit, satelliittipohjaiset järjestelmät, tietotaito, keskusten perustaminen yliopistojen yhteyteen. Ja tähän vastaukseen minulla ei ole enää enempää aikaa, mutta voisimme keskustella tästä vaikka kuinka pitkään, ja kyllä minä olen valmis tämän tyyppisiin keskusteluihin. Me tarvitsemme tietämystä ja taitoa kaikkialla Euroopassa, ja yliopistot ovat ikään kuin tutkimuksen kehto ja tämä tietämys sitten otetaan yritystasolla käyttöön ja tästäpä syystä me tarvitsemme tällaista tietotaitoverkosta tai infrastruktuuria. Kiitoksia komissaari. Jos kaikki menee hyvin, äh, sitoudat juuri tulemaan tänne ja puhumaan lisää innovaatioista pitkäänkin kanssamme. Äh, olkaa hyvä, herra Hahn. Niin, minulla on päälle päin nä- näyttäen helppo kysymys, jos ajatellaan seuraavaa ohjelmaa kautta ja sen sääntöjä. Haluatteko äh, valmiit säilyttämään sekä kohesion että Euroopan kehitys- ja aluerahastojen äh, äh, millä tavalla myöskin sitä ajatte erottaa kenties sosiaalirahaston rakennerahastoista? Haluatteko pitää nämä erillään vai yhdessä? Agen immer niin nämä yksinkertaiset kysymykset ovat vähän vaikeimmat ja poliittisesti jännittävämpiä. No, tässä ympyrä sulkeutuu. Integroituu aluepolitiikka. No, sehän on yksi rakennerahastojen ydinosia sosiaalisen kohesion kannalta. Ja mielestäni tulevaisuudessa ei muuteta näitä rakenteita, mitä tulee näihin perustavanlaatuisiin tehtäviin. Mitä tulee sitten näihin painopistealueisiin, no siellä tietysti voidaan ja pitääkin kehittää tilannetta, mutta nämä peruskäsitteet mielestäni ovat sellaisia, joista ei tulisi poiketa. Thank you very much. Eh, Kiitoksia. Sitten Evgeni Kirilov. Kiitoksia, puheenjohtaja. Niin, eh, komissio eh, ehdokassa raska, ra, raskat prosessit ja menettelyt Euroopan rakennerahastojen ja muiden aluerahastojen eh, käyttämiseksi ovat monta kertaa aiheuttaneet huolta täällä ja tilintarkastustuomioistuimessa. Ja ennen kaikkea edunsaajat ovat valittaneet tähän menettelyn raskautta. Eh, olen kuullut, että te, teidänkin maassanne tämä on ongelma, vaikka ja sentään uusi jäsenmaan. Jotkut kun puhuvat, puhuvat kuule, kuulevat näistä, näistä eurooppalaisista kehitysrahoista, he nostavat käden pystyyn Haluaisin äh, tietää, minkä, minkälaisiin äh, toimenpiteisiin ajattelitte ryhtyä äh, asioiden yksinkertaistamiseksi? Ja, mm, ja, ja pidättekö tätä yksinkertaistamista yks, jatkuvana prosessina, koska tietenkin sitten teidän toimi, toimikautenne loppuun mennessä tullaan tämä työ saamaan val, valmiiksi, mutta täytyy ajatella myöskin tätä seuraavaa kautta sitten. Mikä teidän näkemyksenne tästä on? Ja, wie ich schon einleitend gesagt habe. Niin kuin alussa jo totesin, niin kollega Hybnerin ja hänen avustajien suurin saavutus oli, että tämän ohjelmakauden aikana hän onnistui saattamaan vauhtiin kolme yksinkertaistamista ajavaa pakettia. Kolmas on vielä parlamentin käsittelyssä. mutta tämä on jo tärkeä osoitus siitä, että aikaisempiin ohjelmakausiin verrattuna kyettiin ohjelmakauden aikana reagoimaan uusiin tarpeisiin ja syntyneisiin muutoksiin. Ja kunhan kolmas paketti hyväksytään, todellakin toivon, että se hyväksytään koska se tarjoaa yksittäisille maille myöskin rahoituksellista tukea. Niin ehkäpä tämän ohjelmakauden aikana tästä ajatuksesta pitäisi lähteä liikkeelle, sillä keskustelut ovat mielestäni osoittaneet, että loppukäyttäjät harvavat jonkinlaista vakautta – Eli he haluavat tietää, että on olemassa sääntöjä, joita ei muuteta yksi, kaksi yllättäen, koska sääntelyiden, sääntelykehyksen muuttaminen ei ole yksinkertaista. Mutta kaikista huolimatta paraikaakin eräät työryhmät, asiantuntijaryhmät keskustelevat kansallisten edustajien kanssa siitä, että miten tätä prosessia voitaisiin jatkaa jo silmäillen seuraavaa ohjelmakautta. Mutta se, että nyt määriteltäisiin pienempiä projekteja varten esimerkiksi henkilökustannukseen liittyvät budjetit, niin ei, sehän nyt on selvää, että jos vähänkään asioista on perillä, niin ei siinä ole mitään järkeä. Kyse on jatkumosta. Meidän täytyy aina tehdä töitä ja uskon kuitenkin, että paljon hyvää on tehty jo ihan viime vuosien aikana. Yes, I just want to say I'm quite satisfied. Commissioner designate. Kiitoksia. Se, mitä sanoitte, todette, että tämä on hyvä esimerkki siitä, että varmaankin vuoropuhelma jatkossa tulee olemaan hedelmällistä. Now we go to Madame Filis Hakajeva. Ja sitten eh, edustaja Huzmenova. Eh, уважаема госпожо председател, eh, Kiitoksia. Komission jäsenehdokas, puhun nyt ihan lyhyesti. Te osasitte odottaa varmaan jo osa tästä kysymyksestä, tai oikeastaan vastasitte niihin. Eli miten te näette sen, että aluepolitiikka otetaan mukaan uuteen Lissabonin strategiaan? Ja millä tavalla te näette sen, että aluepolitiikka yhdistetään muihin EU-politiikkoihin tässä asiassa? Lähden tästä toisesta kysymyksestä liikkeelle se, se mitä o, toistaiseksi olen todennut, olen tätä, tätä jatkokehitystä seurannut minusta ensimmäisissä orientoitumiskeskusteluissa mahdollisten tulevien kollegojen kanssa oppinut, niin on se, että, että, että, että yhteistyö muiden sektorien kanssa on erittäin tärkeää. Se on erittäin tärkeää, että tällä henkilö, henkilö, henkilöstöllä, jos vasta, vastuukomissaari signal viestittää, että me tulemme tekemään yhteistyöhön, työtä tekemään, eikä päinvastoin. Meillä on ollut erinomaista yhteistyötä tähänkin asti, esimerkiksi tämän regioalue- ja tutkimussektoreiden välillä. Siitä on jo aiemminkin puhuttu, ja että tämä yhteistyön henki voidaan jo ulottaa myöskin sitten ympäristösektorille, kuten äsken Karolisin kanssa pitäen Kekintvinin kanssa siitä, miten yhtä työtä jatkossa voidaan jatkossa hoitaa. Ja minusta on erittäin tärkeää, millä tavalla nämä eri toimialat voivat sitten omat intressinsä tuoda pöydälle ja sitten eh, esimerkiksi me, esimerkiksi me mitä me aluepolitiikassa olemme investoineet ympäristöön, liikenteeseen, tutkimukseen, nehän, nehän ovat isompia summia kuin yksittäisissä, yksittäisin, yksittäisin aluein laskettuina se, se on tärkeää, että, että, että kokonainen, kokonaistietämys saadaan sitten palvelemaan integroitua aluepolitiikkaa. Integraatiohan tässä on avainsana, eikä, eikä sillä tavalla paino, panosteta sektoreittain, vaan kokonaisuutena. Siitäkin vielä varmasti jatkossa juttua riittää, miten tämä sitten toteutetaan. Kiitoksia. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja komission jäsenherkas, hyvät kollegat. Aluepolitiikka saa joskus kritiikkiä siitä, mitä se on, merkitsee nettimaksajamaille, kuten Ranskalle ja muillekin eurooppalaisille maille. Ja kun ajatellaan tätä kritiikkiä, emme tällä hetkellä ole pystynyt korostamaan niitä etuja, jotka liittyvät näiden eurooppalaisten varojen käyttöön – ja meidän pitäisi edistää sitä kaikissa Euroopan maissa. Aiotteko paremmin korostaa näitä epäsuoria etuja, joita koituu aluepolitiikasta, eli näitä aluepolitiikan myönteisiä puolia eurooppalaisten yritysten toimintaan? Ja minkä tyyppisiä hankkeita voisitte käynnistää, jotta päästään näihin tavoitteisiin? Ja laajemmin, eikö pitäisi vähän miettiä uudelleen EUn viestintää näistä eurooppalaisten varojen käytöstä? Ja vielen Dank. Kiitos kysymyksestä. En tiedä kaikki, kaikkea kertaa, mitä Hübnerin aikana tapahtui, mutta tässä on taas yksi elementti lisää hänen saavutuksensa, koska vuodesta 2007 lähtien meillä on pääosassa osastossa toimisto, jonka tehtävänä on ar, ar, arvioida aluepolitiikkaa ja sen saavutuksia ja toteuttamista – Siinä on kyse siitä, että, että, että asukkaille voidaan esittää ja näyttää, mitä näillä varoilla on saatu aikaiseksi. Minä olen aivan varma siitä, että, että tutkimukset tulevat tämän todistamaan että nämä niin sanotut nettomaksajat investoimalla aluepolitiikkaa ovat hyötyneet siitä, koska siinä esimerkiksi ajatellaan vaikka näitä tuhansia ranskalaisia yrityksillä, yrityksiä, joilla on nyt sitten ihan erilaiset markkinointi, markkinaolosuhteet, toimintaolosuhteet vähemmän kehittyneillä alueilla ollut. Ja nyt siellä on saatu sitten uutta, uusia työpaikkoja varmistetuksi Ranskaan meillä on tässä hyvin tällainen hyvinkin yksisilmäinen äh, näkemys siitä, mitä, mitä, mitä maksetaan ja mitä, mitä saadaan. Äh, se on paljon äh, monimutkaisempi asia, mutta hyvin selkeästi osoitettavissa ja aika yksinkertaisella tavalla, jos ajatellaan näin kat, kat, kattavampaa lähestymistapaa ajatellen, mitä, mitä on mitä tästä on hyötyä ollut. Se on paljon enemmän kuin ensisilmäkseltä näyttäisi. Tämä on tietysti äh, riskapeli hypoteesi, että ovatko tämän päivän nettomaksajat itse asiassa saaneet enemmän kuin muut maat, mutta minusta äh, kuitenkin saldo näiden nettomaksajienkin osalta näyttää aika hyvältä. Ja jos me pystymme sitten äh, myöskin tämän sitten osoittaa ja sen eteen teemme työtä. Thank you very much, eh, Nuno Kiitoksia. Eh, sitten Teixeira, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Komission jäsenehdokas, ensinnäkin tervetuloa ja kaikkea parasta teille. Jos nyt katsotaan tätä vihreää kirjaa liittyen alueelliseen kohesioon ja miten se tulee muotoutumaan, no tutkimuksista voimme korostaa kahta aluetta. Eli nämä kaikkein äärimmäiset alueet ja siirtymävaiheessa olevat alueet. Bruttokansantuote on otettu yhdeksi kriteeriksi niiden alueiden osalta, jotka ovat oikeutettuja apuun, ja se on 65 prosenttia EUn keskiarvosta. Mutta eikö meillä pitäisi olla jonkinlainen kriteerilista näille äärimmäisille alueille, jotta siellä tiedetään, että ne ovat tukikelpoisia. Ja ehkä meillä pitäisi olla jotain välikategorioita niille, jotka eivät kuitenkaan yllä 75 prosenttiin 65 prosentin sijasta, tai jossa on enemmän työttömyyttä kuin keskimäärin EU-ssa. Tällaiset voisivat olla sellaisia tukeen oikeuttavia kynnysarvoja. Tarkoitatteko keskustelua näistä tunnusluvuista? Ich habe verstanden, auch in, in meiner Orientierungsphase, dass niin kuin perehdyin aiheeseen, niin panin merkille, että on keskusteltu siitä, että bruttokansantuote olisi ainoa laskenta- tai arviointiperuste Ja komissiokin on ilmoittanut, että meidän tulisi pohtia sitä, että tulisiko käyttää muitakin mittareita tässä arviointiprosessissa. Mielestäni on ihan hyvä keskustella tämän tyyppistä ajatuksista, mutta tässä vaiheessa meillä ei ole tarjolla vielä muita kat- mittavaa arviointia mahdollistavia mittareita, koska meillä ei ole selkeitä määritelmiä käytettävissä, mutta mikäli pääsemme eteenpäin, niin kyllä mielestäni meidän tulisi pohtia myöskin sitä mahdollisuutta, että aluepolitiikan ja muidenkin politiikkojen saralla käytetään muita mittareita kuin BKT-lukuja. Mitä tulee sitten äärialueisiin, niin kyllähän jo tätä nykyä aluepolitiikka ja olemassa olevat tukimekanismit tarjoavat mahdollisuuksia aluekohtaiseen toimintaan. Tätä tulen tarkastelemaan jatkossa ja toteaisin, että tietääkseni järjestelmät ovat kehittyneet aika hyvin ja nyt vain täytyy katsoa, että onko näitä välineitä käytetty jäsenvaltiossa ja alue- paikallistasolla riittävässä määrin. Thank you uh, very much. Uh, Kiitos sitten Elisabeth Schröter. guten Tag. Uh, päivää, arvoisa herra Hahn. Te aluksi puhuitte nollatoleranssista petoksia vastaan ja korruptiota vastaan. Miten te reagoisitte, mikäli jossain jäsenvaltiossa olisi väärinkäytetty näitä varoja? Tekisittekö jotain vai odottaisiko, että tuomioistuin tekee jotain? Asettuisitko konfliktiin jäsenvaltion kanssa vai toimistako niin kuin opiskelijalakon kohdalla? Ja mitä teette, jos parlamentti syyttää teitä siitä, että ette ole hoitaneet EU-varoja riittävän huolellisesti? En minä väistele enkä jää odottelemaan tilintarkastustuomioistuimen käsittelyä. Minä itse puutun asioihin. Kaikkia syytteitä on tarkasteltava, vaikka ne alun alkaen näyttäisivät perusteettomilta, mutta me tarvitsemme mustavalkoisella valkoisella olevaa todistusaineistoa. Näin olen toiminut aina, riippumatta siitä, mistä asioista olen vastannut milläkin alalla. Se on oma henkilökohtainen linjauksen ja sellainen vastuu, jonka olen valmis ottamaan ja joka on otettava, jos toimin Euroopan unionissa – se nyt on ihan kiistaton tosiasia. Se on sisäinen vakaumukseni ja velvoite, joka perustuu sopimuksiin. Nachfrage, please. Jälkikysymys vielä, seurantakysymys. Österreichin Zeitung Itävallan lehdessä kerrotaan tänään, en on, teitä on syytetty silloin, kun olitte Novan, joht, Novamatikin johtokunnassa – Silloin te annoitte Barrosolle selvityksen ja toimititte hänelle asiakirjoja. Voisitteko myöskin tällä, täällä antaa näitä selityksiä ja toimittaa näitä asiakirjoja myöskin tänne? Ich habe sie mit und dass sie... Minulla on paperit mukana ja kun osaatte saksaa, niin voitte lukea, mitä näissä sanotaan. Kyse oli väitteistä, että yritykseni kautta olisi ostettu tontti konflikti ja tässä kaupan teossa olisi käytetty pimeitä rahoja. Ja silloin en ollut yrityksen palkkalistoilla millään muotoa. Ja tällä tavalla tätä asiaa käsiteltiin sitten myöskin tuomioistuimessa. Mister, Hello? Tomas Poreva. on kysymyksiä. Ensinnäkin Itämeri, Itämeri-strategia, se varmaankin kuuluu toimenkuvaanne. Kuten tiedätte, se asia on valtava. Siihen kuuluu paitsi ulkoisia, myöskin ympäristöpoliittisia aspekteja. Millä ajattelette tehdä yhteistyötä tulevan ympäristökomissaarin kanssa ottaen huomioon esimerkiksi Nord Stream-hankkeen uhan Itämeren luonnolle ja ympäristölle. Euroopan parlamentin päätöslauselmassa viime vuoden 2008 heinäkuulta muistutettiin näistä ympäristöpoliittisista vaikutuksista. Haluaisin tietää, Äh, kantanne tästä asiasta. Tästä asiasta. Ja toinen kysymys äh, liittyy yhteistyöhämme aluekehitysvaliokunnan kanssa. Äh, siitä, mitä tulee asiakirjojen, asiakirjojen toimittamiseen rakennerahastojen käytöstä jäsenmaiden suunnalta, ohjelmien toteuttamisesta ja, toteuttamisesta ja muista vaikeista asioista. Minulla, minulla on nimittäin aika voisia vaikeuksia ollut saada luettavakseni näitä asia, asiakirjoja. Mikä teidän näkemyksenne näiden asiakirjojen julkisuudesta on? Zur ersten Frage sage ich Ihnen ganz offen, dass ich Ensinnäkin voin sanoa, että en pystynyt hoitamaan tätä asiaa riittävän hyvin, jotta voisin nyt huolellisesti vastata tähän kysymykseen. Minä tunnen nämä asiat, mutta rehellisesti sanottuna ei nyt olisi ihan korrektia, jos nyt antaisin täällä pinnallisen vastauksen. Eli jos teille sopii, niin voin sitten vähän paremmin tutustua tähän asiaan. Mutta jo tällä hetkellä uskon, että Potocnik, hän oli tiedeministeri, ja uskon, että hän on yksi niistä kollegoista, jonka tunnen parhaiten. Eli varmaankin voimme kyllä päästä sopuun näistä kysymyksistä. Sitten tämä toinen kysymys. Teillä on kaikki mahdollisuudet esittää kysymyksiä, joihin sitten vastataan. Ja millaisia asiakirjoja sitten sitten on saatavilla? No, voin sanoa, että haluan mahdollisimman paljon avoimuutta. Ja siellä saattaa joskus olla sanamuotoja, jotka sisältävät tiettyjen yritysten kannalta arkaluontoisia tietoja, mutta puolestani minä kyllä kannatan mahdollisimman suurta avoimuutta. Ja tämän pitää tietenkin liittyä myöskin henkilösuojaan, mutta muuten teidän pitäisi kyllä saada näitä tietoja, joita tarvitsette työhönne. Thank you very much, uh, Commissioner. Um... Kiitos, uh, komissaari. Uh, sitten herra Lastra. Kiitoksia, puheenjohtaja. Harm. Viimeiset tiedot tilintarkastustuomioistuimet toteavat, että kansalaiset näkevät kielteisesti tämän politiikan osalta käytetyt varat. Kansalaiset näkevät, että varoja on käytetty oikein ja valtaosa säännönvastaisuuksia ovat osa väärinkäytettyjä yhteisön varoja. Eli mitä te aiotte tehdä komissiossa, jotta kohesiopolitiikan varat käytettäisiin mahdollisimman tehokkaasti ottaen huomioon tehokkuusvaatimukset. Ja mihin toimin aiotte ryhtyä, jotta tiedot, joita toimitetaan kansalaisille, tekisi eron niiden tapausten välille, jossa on säännönvastaisuuksia ja sitten virheitä, jotka johtuvat näiden menettelyiden monimutkaisuudesta ja jotka kuitenkin edustavat näistä virheistä valtaosaa. Kiitos. Zu werde ich mir noch viele Niin, tämä viimeisin kysymys tulee kyllä vaivaamaan mieltäni, koska minuakin häiritsee se, että kaikki ympätään samaan pataan ja että 11, 11 prosentin virhemarginaali tarkoittaisi samalla myöskin 11 prosentin petos määrää. Se onneksi ei pidä paikkaansa. Mutta niin kuin kollega Hybner Joukoinen on jo tehnyt, niin toimilla on pyritty vähentämään tai pienentämään tätä virhemarginaalia. Kysehän on tutkimuksesta, joka liittyy käynnissä olevaan projektimenetelmään – ja tähän liittyy omia valvontamekanismeja. Ja lähitulevaisuudessa saamme ohjelmakausien 94-99 loppuarvion. Ja varmaankin tulee käymään ilmi, että virhemarginaali tulee olemaan alle kolmen prosentin, eli selvästi alle sen, mitä aina on toitotettu. Toinen painopistealue tulee olemaan se, että kun analysoimme ja toimimme, niin me tietenkin aina tulemme muutaman vuoden viipeellä perässä. Eli nyt analysoidaan tilanteita ja projekteja, jotka toteutettiin vuosina 2000-2006. Ja minä olen vakuuttunut, että tänä kuluvana vuonna ja ensi vuonna, eli vuonna 2011, tutkitaan kuluvan ohjelmakauden projekteja ja varmaankin jo väliaikaisraporteissa tullaan osoittamaan, että virhemarginaali on alle 10 prosentin. No ehkä näytän rennolta, vaikka olen aika malttamaton. Ja niin kuin monet myöskin politiikan saralla ovat sitä mieltä, että asiat etenevät liian hitaasti, mutta voitte olla varmoja siitä, että me kyllä olemme edistyneet Aimo Harppauksin ja sen tulette näkemään mustavalkoisella ihan lähitulevaisuudessa. Richard Zeber. Kiitoksia, Seber. Kiitoksia, puheenjohtaja, komission jäsenherkas. Te puhuitte jo näistä heikommassa asemassa olevista alueista ja puhuitte näistä saarista. No mitä muita tällaisia alueita sitten on esimerkiksi niissä, missä on hyvin paljon maataloutta ja myöskin nämä vuoristoalueet. Tehän tiedätte, että ne ovat erittäin kauniita, jos ajatellaan luontoa, ja siellä on hyvin erityyppisiä haasteita. Voisitko nyt tehdä jotain ja miettiä jotain erityisohjelmia tässä asiassa vai ovatko teille ovatko nämä olleet teille vain tilastollisia aloita niin kuin mitkä, mitkä tahansa muut? No tuskin yllätyt, että minä jopa viiniläisinä, viiniläisenä suhtaudun vuoristoalueeseen, niin miten suhtaudun, mutta me tiedämme, että tietyt vuoristoalueet ovat erittäin rikkaita ja on olemassa vuoristoalueita, jotka kärsivät suuressa määrin topografisista ongelmista ja tästäpä syystä me tarvitsemme räätälöityjä ratkaisumalleja ottaen huomioon olemassa olevat toimintamahdollisuudet paikallisella tasolla on olemassa välineitä ja painopistealueittain voitaisiin siellä toimia. Me tiedämme, että heikommassa asemassa olevat alueet voivat nauttia konvergenssikriteereiden soveltamisesta. Eli kyllä alueet ja paikallistason viranomaiset voisivat itse kantaa kortensa kekoon ja esittää omia ehdotuksiaan. Sitten näistä tunnusluvuista. Tämähän tuli jo esille. Mehän tiedämme, että vuoristoalueella siellä on hyvin erityisiä ongelmia. Eli voisitko nyt tässä sitoutua siihen, että näihin ongelmiin paneudutaan kunnolla – koska meistä tuntee, että tässä on nyt erityistä toimintatarvetta, koska nämä eurooppalaiset kriteerit, joita sovelletaan, ovat siellä vähän huonosti soveltuvia. Ganz witzig. Kyllä, mutta hassuinta on, että yhtäältä keskustellaan siitä, että meidän tulisi yksinkertaistaa toimia, mutta toisaalta taas yritämme kuitenkin työstää eräänlaisia tunnuslukuja, mutta olen kuitenkin henkilökohtaisesti sitä mieltä, että meidän täytyy muotoilla tai työstää luotettavia mittareita, jotka kuvastavat todellisuutta paremmin kuin tähän asti, mutta tietenkin me tarvitsemme tasapainoa. Eli jos meillä on 300 tunnuslukua, ja 350 tulkintamahdollisuutta. Joten me tarvitsemme sellaisen kultaisen keskitien, mutta mikäli me nyt käytämme toisiaisuusperiaatetta, niin sitä tulisi käyttää tasapainoisesti ilman, että hallinnollinen taakka koko unionia silmällä pitäen kasvaisi ja katson jo tässä kollega Baftonin suuntaan ja pelkäämä pahoin, mitä hän on asiasta mieltä. Catherine Berger. Kiitoksia. Regi esitteli viime joulukuussa asekirjan alueellisesta kohesiosta, ja siinä puhuttiin uudesta paikallisen aluekehityksen metodologiasta. Ja paikallisviranomaiset pitävät tätä uutta koordinointitapaa paikallistasolla tärkeänä tulevaisuuden kohesiopolitiikalle. Tämä auttaisi myöskin toimia paikallistasolla ja näin voitaisiin lisätä todellinen alueellinen ulottuvuus tähän politiikkaan. Miten täytyy kehittää näitä käsitteitä niin, että siitä tulee merkittävä osa tulevaisuuden kohesiopolitiikkaa kaikilla alueilla ja kaikkien sekä kaupungeissa että maaseudulla? Ja miten otatte mukaan paikallistason viranomaiset, kun muokkaatte tätä lähestymistapaa? Absoluutti, denke Kyllä vain. Tästä on lähdettävä liikkeelle. Eli paikallistason rakenteita on huomioitava ja parannettava. Meidän on autettava paikallistason väkeä tässä kehitystyössä. Ja meidän tulisi myöskin vaalia kumppanusajattelua ja se edellyttää, että kansalaisyhteiskunnan järjestötkin huomioidaan tässä työskentelyssämme. Ja myöskin ihan ruohonjuuritason väkeä kuullaan, jotta alueita voidaan kehittää. Euroopan monimuotoisuus lähtee liikkeelle juuri alue- ja paikallistason rakenteiden monimuotoisuudesta ja näihin rakenteisiin meidän tulisi jatkossa panostaa. No, Koillis-Englanti, oma alueeni, on vauras, joten ehkä se ei tarvitse sinänsä apua, mutta siellä on kuitenkin paljon työntekijöitä Itä-Euroopasta ja siellä on vaikeuksia antaa sopivaa tukea tällainen tyyppisille työntekijöille. Ja miten tällaiset vauraammat alueet voisivat saada tukea näistä uusista metodeista, ja miten voitaisiin estää se, että aluetasolla olisi esteitä. Sitä voidaan kutsua myöskin jäsenvaltioiden hallituksen estona siitä, että nämä varat menevät suoraan paikallistason hallituksille. Ja, ähm, das ist schon ein Stichwort niin, tämä monitasoinen hallinto on yksi asia, mutta ohjelman suunnittelu edellyttää komissiolta yhteistyöhalukkuutta jäsenvaltioiden kanssa. Eli kyse on vuoropuhelusta, kun keskustellaan strategisista suuntaviivoista. Meidän täytyy vain varmistaa, niin kuin olemme tehneet aikaisemminkin, että alue- ja paikallistason tarpeet huomioidaan. Mikäli ymmärsin oikein, viittasitte Euroopan sosiaalirahastoon. Sehän liittyy ensinnä, ensisijaisesti paikalliseen tasoon. Ja tämä taas tarkoittaa sitä, että meidän täytyy pohtia sitä, voitaisiinko varoja käyttää kohdennetummin Eli että alue- ja paikallistason päätöksentekijät sitten kohdentaisivat näitä varoja alue- ja paikallistasolla. Kiitoksia sitten Bustinaru. Thank you very much, Mr. Com- Kiitoksia. Komission jäsen ehdokas, Kun vastasitte Euroopan parlamentille, te mainitsitte, että yksi tärkeimpiä hankkeita, joihin ryhdytään seuraavina vuosina, on Tonavan strategia – Tämä valiokunta ja minä itse romanialaisena pidämme tätä sitoumusta erittäin hyvänä. Ja teidän aloitteenne edistää tällaista eurooppalaista strategiaa on erittäin tervetullut. Eli mitkä ovat nyt tärkeimmät suuntaviivat, kun mietitte strategiaa, jossa parlamentti tietysti on kumppaninne ja ystävänne? Kiitos. Kiitoksia tärkeää oli juuri tämä viimeinen huomionne. Tämä on erittäin jännittävä projekti, sillä tähän osallistuu kahdeksan jäsenvaltiota ja kuusi unionin ulkopuolista maata. Ja mielestäni tämä on positiivinen viesti siinä mielessä, että toteutetaan makrot territoriaalista yhteistyötä. Ja uskoakseni kahden viikon kuluttua järjestetään jo ensimmäiset seminaarit ja kesään mennessä päästään yhteisymmärrykseen sisältöpuolen priorisoinnista. Ja minä toivon, että mahdollisimman monet teistä osallistuisivat näihin keskusteluihin – Eli näin voisitte osallistua tähän suunnittelutoimintaan Tonavan alueen strategiaa muotoiltaessa. Itämeren strategian rinnalla tämä Tonavan alueen strategia on toinen tärkeä yritys tehostaa alueiden välistä yhteistyötä, ottaen huomioon, että tietyillä alueilla on samanlaisia ongelmia kehitykseen liittyen tai vesiväylien käyttöön liittyen. Eli yhdessä pitäisi hakea ja etsiä ratkaisumalleja, mutta huomioiden nykyiset määräykset, eli ettei lähde luomaan uusia rakenteita, mitään uusia talousarvioita. Tämä on tärkeä asia. Eli lähdetään liikkeelle nykyisistä ohjelman tarjoamista tukimahdollisuuksista. Thank you very much for your answer, and I'm convinced that... Kiitoksia. Uskon, että jos ensi viikolla parlamentti hyväksyy päätösaseman EUn strategiasta Tonaman alueen osalta, se on erittäin tärkeä asia teille, kun teistä tulee komission jäsen, ja myöskin parlamentille, joka on sitoutunut siihen, että lähdemme tällaiseen tärkeään hankkeeseen. Kiitos. Josip Matula. Kiitoksia sitten eh, edustaja Matula. Domnule eh, Kiitoksia, arvoisa eh, komission sen ehdokas. Kirjassa vastauksessa no, totesitte, että kohesiopolitiikka tarjoaa tällaisen kerroksittaisen hallintojärjestelmän, joka on nykyaikainen ja tehokas, joka perustuu sekä paikalliseen että, että keske, keskushallinnon tietämykseen. Mainitsitte, että tulevaisuudessa tällaiset järjestelmät tulee yhdistää ja painottamalla paikallisten ja alueellisten toimijoiden roolia. Ja ajatellaan, että suuret alueet, makro, mikroalueet, läänit, seutukunnat ja, ja muut vastaavat yhdistettäisiin. Miten sitten katsotte jatkossa näiden kaikkien suhteiden toimivan ja mikä näistä on kaikkein tärkein siinä tapauksessa? Also der Ansatz kann aus meiner Warte sicher nicht darin minun mielestäni me emme voi lähteä liikkeelle siitä, tuskin tekään tarkoititte sillä sitä, että kaikissa unionin jäsenvaltioissa sovellettaisiin yhtä ja samaa hallinnollista järjestelmää, ei missään nimessä. Euroopan charmi piilee siinä, että historiallista kehitys malleissa ja organisaatiojärjestelmistä johtuen on olemassa monimuotoisuutta. Kyse on vain siitä, että miten me eurooppalaiset käytämme näitä toimintamahdollisuuksia. Mielestäni meidän täytyy toimia mahdollisimman joustavasti, koska toden totta on hankalaa havaita, kun jäsenvaltiota tarkastelee ja vertailee, mikä taho on se, jonka kanssa minun tulisi tehdä yhteistyötä, joten me tarvitsemme joustavuutta. Joustavasti pitäisi reagoida tilanteisiin, mutta viranomaistahon pitäisi toimia riittävän joustavasti myöskin siinä mielessä, että kumppanuusajattelua vaalien olemme yhteydessä moniin tahoihin. Aluepolitiikka voi olla menestyksekästä vain ainoastaan silloin, kun huomioidaan myöskin kansalaiset. Mikään politiikan ala ei ole niin näkyvä ja haavoittuvainen kuin aluepolitiikka. Tästä syystä tarvitsemme kansalaisten panosta. Meidän täytyy toimia politiikan saralla niin, että kansalaiset ovat valmiita kantamaan korteensa kekoon. Eli me tarvitsemme joustavuutta myöskin sen suhteen, missä määrin kansalaiset voivat osallistua tähän toimintaan. Eli meidän ei tulisi jumittautua tällaisiin suht kohta raskassoutuisiin perusjärjestelmiin. Rajat politiikka on erittäin tärkeää Euroopan alueelle ja miljoonille eurooppalaisille, jotka asuvat naapurialueilla. Ja usein siellä on hyvin syvät suhteet rajat ylittäen ja se vaikuttaa suoraan kansalaisten elämään. Rajatulitta yhteistyöpolitiikka on teille painopistealue, ja miten se liittyy EUn kohesiopolitiikkaan ja millä tavalla voitaisiin kehittää sitä Euroopan alueella? Meidän on opittava menneisyydestä huonoa olisi, jos ajattelemme, että tässä on raja ja tästä ei pidemmälle. Mutta meidän vahvuutemme on juuri siinä, että näin emme ajattele. Meidän täytyy todellakin tukea kaikenlaisia rajat ylittäviä poliittisia toimia, riippumatta siitä, minkälaisista rajoista on kyse, alueen sisäisistä tai maan sisäisistä äh, rajoista. Oli kyse sitten alueellisesta yhteistyötä Euroopan unionin kahden tai useamman jäsenvaltion välillä tai yhteistyö eurooppalaisten alueiden ja Euroopan unionin ulkopuolisten maiden alueiden välillä. Kyse on siitä, että näitä yhteistyön muotoja tehostetaan ja tuetaan. Tätä minä olen valmis ajamaan, sillä mielestäni tämä on ainoa mahdollisuus saada aikaiseksi kansalaisia hyödyttävää lisäarvoa. Sitä kautta voidaan myöskin varmistaa hyvinvointia, taata oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen ja poliittinen vakaus, ei ainoastaan Euroopan unionin sisällä, vaan myöskin unionin ulkopuolella. Te sanotte, että rajojen ei tule olla esteitä, mutta katsotteko, että Euroopassa voitaisiin hoitaa näitä hallinnollisia ongelmia ja kilpailun vääristymiin, joita on raja-alueilla, ja meidän pitäisi kehittää näitä alueita ja niiden puolensa vetävyyttä. Ja ehrlich gesagt, das ist der, äh, der Ansatz, den wir verfolgen. Niin, tästä meidän on lähdettävä liikkeelle. Jos en vakaasti usko siihen, niin silloin kannattaa antaa asian olla. Minä olen täysin vakuuttunut siitä, että tämän tyyppinen politiikka saa aikaiseksi muutoksia. Minä ryhdyin poliitikoksi, koska tiesin, että minä voin muuttaa jotain. Ja rajat ylittävä yhteistyö, mikäli siis ymmärsin oikein, yhteistyö unionin ulkopuolisten alueiden kanssa on toimiala, jota meidän tulisi tehostaa. Ja tästä lähdettiin liikkeelle aikanaan, eli kyse on eräänlaisesta rauhanrakentamisen projektista. Me emme missään nimessä saa unohtaa sitä, että kaiken lähtökohtana on rauhan vaaliminen. Ja tätä periaatetta meidän täytyy vaalia jatkossakin. Ja totta puhuen, jos hallinnollisia ongelmia on olemassa, niin kyllähän niistä pitäisi päästä eroon. Sitä varten politiikkaa harjoitetaan. Edustaja Alves. No Kiitoksia puheenjohtaja, komission jäsenehdokas. Nyt kun on uusia globaaleja haasteita, alueellisia haasteita, äärialueilla Euroopassa on haitallisia olosuhteita, jotka ovat pysyviä ja jotka luovat niille erityisiä ongelmia. Miten voimme varmistaa, että Euroopan unioni voi auttaa niitä, kun on näitä suuria globaalisoitumiseen liittyviä haasteita? Miten siinä voidaan menestyä? Meillä pitäisi olla näille alueille uusi strategia. Meidän tulisi auttaa niitä mutta meidän pitäisi myöskin edistää niiden potentiaalia ja kehitystä ja myöskin sen lisäksi, että koko yhteisöä kehitetään. Kyllä vain. Olen aivan täysin samaa mieltä. Voisin toistaa sen, minkä sanoin jo äsken. Mielestäni tehtävänäni ei ole sanoa muille, että toimin näin. Eli että kaikkien tulisi toimia niin kuin minä toimin, päinvastoin. Mutta olen aivan varma siitä, että niin sanottu eurooppalainen malli on hyvä siitä voimme olla ylpeitä. Ja sitä voitaisiin soveltaa soveltaen muualla. Se, mitä, miten sitä käytetään muualla, niin he päättävät sen. Ei meidän tehtävänä ole sanoa, että tässä on meidän malli, toimikaa juuri näin. Minä toivoisin, että monet tutustuisivat meidän malliimme, jotta he tietäisivät, mihin olemme kyenneet menneisyydessä ja mitä voimme vielä tulevaisuudessa tehdä. Minä uskon, että eurooppalainen malli voi todellakin saada paljon hyvää aikaiseksi ja tästäpä syystä mainitsemanne aloitteet ovat kyllä arvokkaita, koska meillä on eräänlainen velvollisuus muitakin ihmisiä kohtaan toimia näin eli että työelämää, elämää yleensä valtion järjestelmää tulisi kehittää tiettyyn suuntaan. Joku perusmalli voisi olla, mutta lopullisesta toteutuksesta vastataan kansallisella tasolla. Kiitoksia, Mera Kälin. Koheesiopolitiikka ja liikennepolitiikka ovat aika tiivisti toisinaan kytkeytyneenä ten, tennit, eurooppalaiset liikenneverkot vaikuttavat sel- selkeästi tähän kohdallisuuspolitiikkaan, aluepolitiikkaan. Itse mainitsitte, että 100 000 kilometriä teitä on jo rakennettu. Ja ne voivat edesauttaa kestävää aluepoliittista kehitystä jatkossa. Millä, miten sitten, mis, mi, millaisena näette mahdollisuudet kehittää synergioita, synergiaetuja näiden välillä? Aja, Ajatellaan esimerkiksi äh, eri liikennemuotojen infrastruktuurin ja, ja kestävän aluekehityksen yhdistäminen. Tässä, äh, tässä viittaan erityisesti äh, maantieteellisesti syrjäisiin alueisiin ja, ja, ja, alue, ja aluepolitiikan painoarvoon siellä, joka, joka tuntuu olevan lähellä sydäntänne, niin kuten alkukommenteistanne voisi päätellä. Ja, genau zu diesem Thema habe ich ein erstes Gespräch. Niin tästä asiasta on jo puhuttu. Ja Siim Kallasin kanssa olen tästä keskustellut, eli kysymyksestä, millä tavalla liikenneinfrastruktuurit kaupunkialueella voidaan saada paremmalle tolalle. Tästä on satoja esimerkkejä. myöskin aluetasolla. Eli kaupungit ja niiden ympäristö, siellä on riittämättömät liikenneyhteydet. Ja tässä nyt on toimintatarvetta. Enkä nyt puhu mitenkään Euroopan tasoisesta sopimuksesta. Aluepolitiikallahan pitää toimia toisiaan täydentävästi, mutta jos nyt ajatellaan tätä model splittiä kaupunkialueilla taajamissa, siellä meidän on toimintatarvetta. Ja tähän liittyvät myöskin energian käytön tehokkuus, ilmastonmuutos – nekin on otettava huomioon. Ja jos kaupunkiliikennettä voidaan tehostaa, silloin se esimerkiksi työliikenteessä voitaisiin vahvistaa julkisten liikennevälineiden käyttöä kuin tähän mennessä. Mutta tietysti niitä pitää olla myöskin sitten tarjolla. Sen on toinenkin soveltamisala, ja siitä te juuri puhuitte. Eli meidän ei ylettömästi pidä sallia sitä, että kaupungissa haaskataan energiaa. Okay, I'm happy with your response. Kiitoksia, vastaus tyydyttää. Jatkokysymyksenä kysyisin eh, liit, liit, välttämättä tähän, jos haluatte nyt tämän tässä nyt tyrmätä, eh, niin eh, käytätte sen tuonempana sitten aika. Herra Angurakis. Where are you? Missä piilaksitte? Okei, okay. hävinnyt. Eh, sitten John Buffton vuorossa. Kiitoksia puheenvuorosta jälleen kerran herra Haan. Euroopan eh, tilintarkastustuomioista on, on epäillyt, että e- e- Espanja, Italia ja Portugal ovat, eh, ovat alue, aluepolitiikan pahimmista petoksista vastuussa. 2,7 miljardia euroa on, on sinne jäänyt maksamat, täysin maksettu turha. Totesitte käytätte kaikki pakissa olevat työkalut tämän, näit, tämän asian korjaamiseksi. Mitä työkaluja teillä on nyt sitten jemmassa näiden, näiden kolmen maan varalle? No minä ensin perehdyn asiaan täällä ja tänään. En sano juuta enkä jaata asiasta, koska minulla ei ole papereita käytettävissäni. Niin tiedän, että aluepääosaston edustajat ovat keskustelleet kyseisten maiden edustajien kanssa ja tietenkin täytyy huomioida, mitkä ovat virheitä ja minkälaisia korjauksia rahoituspuolella tehdään viime vuosien aikana on ollut havaittavissa, että rahoituspuolen korjauksia on tehty. Mikäli nyt muistan luvut oikein, niin vuonna 2008-2009 luku on noin 2,5 miljardia euroa korjauksina. Se on melkoinen summa, huomattavan paljon enemmän kuin aikaisemmin. Ja tämä olkoon osoituksena siitä, miten vakavasti suhtaudumme näihin toimenpiteisiin, mutta sanon uudemman kerran suoraan, että aluepolitiikan tavoitteena ei ole se, että ohjelmakauden päätteeksi voin todeta, että olemme säästäneet näin monta miljardia euroa, vaan meidän yhteisenä tavoitteena pitäisi olla, että näitä varoja käytetään aluetta tasolla ohjelmien määräysten mukaisesti. Mutta aluepolitiikkaa ei pitäisi tulkita siten, että meidän tulisi pyrkiä säästöihin. Eli että olisimme tyytyväisiä, että rahoja ei käytetty. Ei. Kyllä tavoitteena pitäisi olla, että kansalaisten edun mukaisesti toimitaan, eli että varoja käytetään siellä. Kysehän on siitä, että veroeuroja käytetään oikein. Ja luvut osoittavat, että parannusta on tapahtunut huomattavastikin, mutta en halua tässä lähteä syyttelemään yhtään ketään sormella tai osoittamaan sormella. Kiitos tästä vastauksesta, mutta, mutta tässä on, on valtava sum, kysymyksiä valtava summa rahaa, joka on mennyt Kankulan kaivoon. Jos kerran komissaarina komissaari pääset, että teidän täytyy tähän myöskin sitten puuttua tulevina vuosina. Kiitos. Sitten Franz Obermeier. Minister, ich darf noch so zu Ihnen sagen. Herra ministeri, jos sanon vielä niin. Ensinnäkin budjetista kysymys. Kuten varmaan tiedätte, on budjettiluonnos tulevan budjetin suhteen, ja siellä on selvästi leikattu aluekehityksen varoja. Ja siellä on poistettu nämä tavoite kaksi alueet ja uudistettu alueellisia vaatimuksia. Mikä on teidän kantanne tähän ja mitä sitten tapahtuu tulevaisuudessa? Eli ne, että nämä köyhimmät alueet edelleen voivat nauttia näistä kohesioavuista. Vastasin kyllä tähän viimeisimpään kysymykseen ja ilolla voin toistaa sen, että aluepolitiikasta pitää olla hyötyä kaikille alueille. Myöskin rahoituksellista apua täytyy tarjota. Se, mihin te viittasitte, niin näitä kysymyksiä käsiteltiin myy aikaisemmassa vaiheessa ja jotainkin pantiin paperille, mutta meidän täytyy vain olla tyytyväisiä, että tällaisia papereita on laadittu, koska tämähän osoittaa, että meidän politiikkaa ei ainoastaan kannateta, vaan sitä myöskin kritisoidaan, että kritiikkiä täytyy käsitellä. Mielestäni se on ihan päivänselvä asia, mutta mutta toteaisin myös, että minä kannatan integroitua aluepolitiikkaa. En siitä syystä, että minä haluan saada tämän aluepolitiikan salkun itselleni aikaisemmin ja nykyiseen, nykyäänkin, kun tutkiskelen asioita, niin tiedän, että vain ja ainoastaan tältä pohjalta voimme lähteä liikkeelle, mutta edellyttäen, että kaikki muutkin politiikan alat huomioidaan. Mielestäni olisi tuhon tuomittu yritys, jos kaiken pitäisi toimia yksinään ja aluepolitiikkakin olisi alakohtainen politiikka. Sehän olisi tuhoon tuomittu ratkaisumalli. käytyäni keskusteluja muiden komissariehdokkaiden kanssa, niin olen pannut merkille, että tämän tyyppistä ajattelua ei ole ollut havaittavissa. Eli että katsottaisiin vain omaa napaa, vaan on mennyt perille se ajatus, että meillä on olemassa EUn 2020 strategia, painopistealueineen ja tähän meidän täytyy sitten linkittää kaikki muut politiikan alat ja aluepolitiikalla on yksi keskeinen merkitys. Ja lopuksi vielä seuraavainen huomio. Nyt kun ensimmäistä kertaa oikeastaan aluepolitiikka mainitaan myöskin sopimuksessa alueellisen yhteenkuuluvuuden edistäjänä, niin emmehän me nyt voi sitten yksi kaksi luopua tämän, tämän tyyppisestä politiikasta. Sitten toinen kysymys. Vuoteen 2003 te olitte Novomatic-yrityksen johdossa ja oletteko varmistaneet, että tätä yritystä vastaan ei ole mitään menettelyä? Minun tietojeni mukaan tätä yritystä vastaan on käsitelty veronkiertorikkomusmenettely. Eli tästä voisi ehkä kertoa lisää. Ja toivottavasti tämä ei estä teidän työtänne Euroopan komission jäsenenä. Tämä ei ollut mikään mitään jatkokysymys. Mikään jatkokysymys piti. Tämä on ihan teidän oma sisäpolitiikkanne. Ei tarvitse vastata. Ehdottomasti haluan vastata tähän. Minua vastaan ei ole vireillä minkäänlaisia juttuja. Muista asioista en tiedä mitään. Tämä on minun mielestäni hiuksen hiona, mutta tärkeä ero. Eli minua vastaan ei ole vireillä tällä hetkellä minkäänlaisia oikeusjuttuja. Kiitoksia sitten, Remandel. Jos nyt puhutaan Lissabonin strategian tavoitteista, talouden kehittäminen, kilpailukyvyn edistäminen, työpaikkoja, sosiaalista kohesiota ja sitten tavoite vähentää köyhyyttä vuoteen 2010 mennessä. No nyt ollaan tässä vuodessa 2010, mutta tämä tilanne ei ole parantunut. 10 prosenttia eurooppalaisista on köyhää. Belgiassa ja Puolassa, Alankomaissa, Englannissa siellä on riski, köyhyyden riski naisille, vanhuksille ja erityisesti nuorille. Eli voidaanko kohesiopolitiikalla kääntää tämä tendenssi ja löytää konkreettisia ratkaisuja? Ja 80 prosenttia Euroopan väestöstä elää kaupungeissa. Siellä pitää harjoittaa kaikenlaista kohesiota. Eli onko se eurooppalaisen aluekehityspolitiikan painopistealue? Ja, das muss eine Priorität darstellen. Kyllä, tämän pitäisi olla yksi painopistealue. Ja yhteistyö paikan päällä on keskeisellä sijalla. Ja mitä tulee sosiaalirahastoon, niin juuri kriisin aikana on tärkeää, että löydämme nopeasti ja joustavasti ratkaisumalleja. Näin onkin tehty. Näin on pyritty vastaamaan tämänhetkisiin ongelmiin ja haasteisiin. Katsoin näitä asiakirjoja ihan hetki sitten ja panin merkille, että monissa maissa on ryhdytty erinäisiin toimenpiteisiin. Eli lisää budjetointia on toteutettu ja sitä kautta on pyritty reagoimaan nopeasti tilanteeseen sehän ei ole keskeinen rahaston tehtävä, vaan senhän tehtävänä on toimia kehityksen edistäjänä. Erityistilanteet vaativat silloin tällöin myöskin erityistoimenpiteitä. Sitten jatkokysymys. Tämän aamun, tänä aamuna kollegani Otinger sitoutui antamaan enemmän eurooppalaisia varoja konkreettisiin toimiin, joilla voidaan parantaa rakennusten energiatehokkuutta erityisesti rakennerahastoista. Oletteko samaa mieltä tästä ehdotuksesta, jonka avulla voitaisiin kestävästi torjua tätä energiaepävarmuutta Euroopan alueella? Kiitos. Ja, das ist ja durch die, durch die simplification package. Yksinkertaistamispaketin voimanastumisen myötä tämä on mahdollista. Nyt herää vain kysymys siitä, että käytetäänkö sitä vaiko ei. Ja toivon, että sitä käytetään mitä suurimmassa määrin. Vlasak. Kiitoksia herra Vlasak sitten. Herrahan. paikalliset kunnat, alueet ja muut ovat peräänkuuluttaneet vahvempaa kohesiopolitiikkaa. Voiko teidän mielestänne kohesiopolitiikkaa kehittää tähän suuntaan vai onko se, onko se uhka, kun, kun puhutaan tulevan kohesiopolitiikan tehokkuudesta? Wenn sich Städte und, und ähm, äh, kleinere Einheiten jos kaupungit ja pienemmät yksiköt siis osallistuvat tähän kohesiopolitiikkaan, siis tätäkö ajoitte takaa? they call for... Niin, eli siis se peräänkuuluttavat äh, äh, vahvempaa roolia suunnittelussa, äh, päätöksenteossa, seurannassa, arvioinnissa. Onko, katsotteko te, että tämä on myönteinen tai kielteinen asia? Onko se myönteinen vai kielteinen asia teidän mielestänne? Nochmals, das finde ich ja positiv. Ich meine, auch hier wieder... No tämähän on mielestäni hyvä asia, Eli jos suhtaudutaan vakavasti toissijaisuusperiaatteeseen, niin kuin minä, niin sitä täytyy soveltaa. Voi toki olla, että käytännössä silloin tällöin tämä aiheuttaa vaivaa, jos joutuu koordinoimaan töitä useamman tahon kanssa, mutta olen vakaasti sitä mieltä jo poliittisen taustani huomioiden, että joskus vain päätöksenteko kestää arviointien laatiminen kestää, mutta mitä useammat ovat valmiita tekemään tätä työtä ja tekemään päätöksiä, niin sitä kestävämpiä niistä tulee. Niin kuin tämä keskustelu nettomaksajista osoitti, alkuun vain katsotaan lukuja ja ollaan sitä mieltä, että tästä syntyy vain kustannuksia, mutta hyöty kyllä oikeuttaa nämä investoinnit. Mehän tiedämme sitä, että jos olemme jotain mieltä jostakin toisesta, niin ehkäpä se alkuun kuulostaa vakuuttavalta, mutta pitkällä aikavälillä vain heitämme kapulota rattaisiin omiin siis. Joten kyllä meidän täytyy panostaa yhteistyötä, vaikka me tiedämme, että se ei helpota työskentelyä, mutta samalla muistaen, että loppupelissä siitä on hyötyä kaikille. Mikael Toirer. Äh, Mikael Toirer. Kiitoksia, komission jäsen ehdokas. Tänään te olette puhuneet näistä Barroson määrittelemistä suuntaviivoista ja vuosikausia te olitte myöskin Viinin aluehallituksessa, eli te olitte paikallistasolla suuressa kaupungissa. Ja olisin odottanut enemmän, että kertoisitte, miten käytännössä toimii se, että teillä on tuntemusta näistä alue- ja paikallistason asioista, että puhutte myöskin innovaatiosta. Mutta täällä ei ole kuultu paljon innovatiivisista. Oletteko valmis lähtemään innovatiiviselle teille esimerkiksi mitä tulee PK-yrityksiin. Sehän on nyt tärkeä asia Euroopassa. Voisitko sanoa tästä jotain? Meillähän on nyt enemmän jäsenvaltioita, meillä on rajoitellisesti varoja, ja ehkä meidän pitäisi vähän keskittyä näihin kysymyksiin, eli voisitko vähän täsmentää vielä tätä? Ilmeisesti kysyitte nyt sisällöllisestä painopisteestä pisteiden asettamisesta. Mutta tulkitsin kysymyksen siten, että voitaisiinko uusia rahoitusvälineitä käyttää. Viime vuosien aikana on ensimmäiset aloitteet otettu käyttöön, ja tämä on mielestäni erittäin hyvä asia. Ja mikäli meidät hyväksytään komissioksi, niin tulemme käsittelemään näitä kysymyksiä, koska minäkin olen vakuuttunut siitä, en tiedä, oletteko sisällöllisesti sitä mieltä, että tämä olisi innovointia. Minä olen ainakin sitä mieltä, että innovointi tarkoittaa myös sitä, että pääsemme sellaiseen politiikkaan, joka tarjoaa varoja muille, koska se on sitouttavaa. Me sitoudumme useampiin projekteihin ja varmastikin sitä kautta saadaan eräänlaista vipuvaikutusta aikaiseksi. Ja näin voidaan myöskin toteuttaa useampia projekteja. Ja tämä, jos mikä on mielestäni innovointia, jos me siis kykenemme äh, yhteistyössä Euroopan investointipankin ja investointirahaston kautta kehittämään uusia tuotteita, kuten mikroluottoja. Tähänkin liittyen parlamentti on esittänyt omat näkemyksensä. Nyt täytyy vain lähteä kehittämään varsinaisia välineitä useinhan paperilla asia näyttää hyvältä, mutta sitten kun lähdetään katsomaan, että mistä tässä oikein on kyse, niin asia ei olekaan niin helppo. Mutta kyllä haluaisin lähteä tästä liikkeelle, koska uskon, että nyt, jos koska on se oikea ajankohta, ja myöskin siitä syystä, että nyt näille välineille on tarvetta. Kiitoksia tähän suuntaan. Minäkin ajattelin, että ei mitenkään kaikille Euroopan alueille voi antaa varoja, ja meidän täytyy nyt katsoa 89 prosenttia yrityksistä on pk-yrityksiä, mutta 15 prosenttia toimivat sisämarkkinoilla. Ja oletteko valmiita, mitä tulee näihin pk-yrityksiin, yhteistyössä teknologian siirrossa esimerkiksi ja näiden ryppäiden muodostamisessa korostaa tätä aluepolitiikan merkitystä? Im Rahmen des Themas ähm, Forschung, Mitä tulee tutkimukseen, teknologiaan ja innovointiin, niin sen suhteen voi sanoa, että kyllä, on nimittäin olemassa suuria strategisia suuntaviivoja ja niihin pitäisi pystyä samaistumaan. Ja kun katsotaan tarjolla olevia lukuja, muistan sellaisen summan tai luvun, että jo viime kaudella Ranska hyötyi siinä määrin, että 13 000 yritystä hyötyi innovaation alalla, joten jotain on saatu aikaiseksi. Jotain tapahtuu. Eli nykyisistäkin varoista 86 miljardia euroa on tarjolla innovointiin. Ja jo tätä nykyään PK-yritykset ottavat tästä kakusta melkoisen palan. Ja tätä työskentelyä tulisi jatkossakin tehostaa, mutta tietenkin huomioiden nämä mainitut suuret strategiset suuntaviivat. Kerstin Westfall. niin, herrahan. Minäkin Haluaisin tästä, tästä näistä strategisten ulottuvuudesta puhua. Teistä on jo kysytty. Mehän tiedämme, että <clears throat> e, et, et, että kaupungit ovat äh, talouskasvun moottoreita, mutta tietenkin ne aiheuttavat myöskin suuria ongelmia, suuria yhteiskunnallisia ympäristöpoliittisia ongelmia, niin kuin itsekin viittasitte myöskin <clears throat> väestön muutokset ja siirtymät ovat erittäin tärkeä sen kaupunkilla on vielä erikoin, erikoin rooli siinä, mitä jos ajatellaan pyrkivät parantamaan äh, äh, näiden asukkaittensa elinoloja ja yhteyksiä. Onko teillä jotain konkreettisia suunnitelmia kaupungien kehittämiseksi ajatellen <clears throat> tätä aluepolitiikkaa ja miten kaupungit voisivat sitten konkreettisemmin ottaa tai päästä mukaan tähän aluekehitykseen? <clears throat> voitaisiinko äh, alueet velvoittaa sitten myöskin tämä äh, ottamaan huomioon omassa toiminnassaan, siis kaupunkien rooli? Würde sagen, auch für die Städte gilt, wie für Kaupunkien, kuten muidenkin alueiden osalta pätee se, että on hyvin erityyppisiä ongelmia. Ja se, mitä minä tiedän, mitä olen kokenut, niin sen pohjalta olen hiukan pidättyväinen, mitä tulee sen suhteen, että kaupungeissa voitaisiin tehdä kaikkea. Jos ajatellaan vaikka sitä, miten viiniä voitaisiin verrata muihin kaupungeihin. No, muissa eurooppalaisissa kaupungeissa on erilaiset tilanteet. Siellä on ollut toisenlaista historiallista kehitystä ja muita painopistealueita. Mutta esimerkiksi Viinissä kaupungissa alueiden käyttö on tärkeä kysymys. Ja muissa kaupungeissa ei välttämättä mietitä tällaisia kysymyksiä. Siellä voidaan puhua vaikka juomaveden tai jätevesien huollosta. Eli tässä pitää tapauskohtaiseksi tarkastella näitä ongelmia mikä on, no näistä liikenneongelmista on jo puhuttu, ja 80 prosenttia eurooppalaisista tosiaan asuu kaupunkialueilla. En nyt sanoisi, että kaupungeissa vaan kaupunkialueilla. Ja siksi meidän täytyy käsitellä näitäkin ongelmia. Ei ole mahdollista että alueiden olisi pakko, me muistamme kaikki nämä aikaisemmat kysymykset, joista yhdyskuntasuunnittelukysymykset, mutta jos nyt intensiivisesti keskustellaan kumppanien kanssa, niin silloin voidaan tehdä asioita, jotka ylittävät nämä vastuualueet. Eli Itä, Itävallassa, ja otan vielä tämän esimerkin, siellä on tehty liikenneyhteyksiä. Ikävä kyllä se ei nyt ole muualla onnistunut, mutta kaikki kaupungit pitäisi yhdistää ympäröivään alueeseen. Ja tästä pitäisi keskustella seuraavina kuukausina, eli millä tavalla kaupunkipolitiikkaa voidaan harjoittaa ja miettiä, miten se vaikuttaa näihin alueisiin. Yksi huomio. Tätähän nimenomaan kaupungit ja kunnallispolitiikat haluavat kuulla. Kiitoksia tästä. Very much, Maurice Ponga. Kiitoksia, Maurice Ponga. Maurice, where you are? Maurice, Monsieur le commissaire désigné. Komission jäsenehdokas, haluaisin kiittää siitä, että olette kiinnostuneita näistä äärialueista. Nehän rikastuttavat osaltaan Eurooppaa, ja te tunnette nämä uudet haasteet, joita eurooppalaisilla alueilla on, kuten globalisaatio ja ilmastonmuutos – ja nämä alueet ovat kaikkein hauraimpia alueita näiden haasteiden suhteen. Voisitteko kertoa, mikä on teidän kantanne korvauksiin, joita, koitu, joita maksetaan kustannuksista liittyen äh, kaukaiseen sijaintiin? Tällä tavalla voitaisiin aluepolitiikkaa käyttää paremmin ja nämä alueet voisivat myöskin hyödyntää omia vahvuuksiaan tehokkaammin. Also ich würde sagen, dass äh, schon bisher No sanoisinpa, että jo tähän mennessä Euroopan unioni on rahoituksellisessakin mielessä tarkastellut huomattavassa määrin äärialueita. Ja tämä näkyy siinä, että kyseiset alueet mainitaan myöskin sopimuksessa. Ja siksipä uskonkin, että työn perusta on olemassa, mutta se ei tarkoita missään nimessä asioiden välttelyä. Mutta myöskin muut kuin taloudelliset seikat täytyy huomioida. Meidän täytyy ymmärtää, että tuki voi tarkoittaa muutakin kuin rahoituksellista avustamista. Mutta äärialueita silmällä pitäen minä olisin komissaarina valmis toimimaan esitetyllä tavalla. Mutta kun puhumme aluepolitiikasta ja alueiden tukemisesta ja tukipolitiikasta, jotta vältytään epämiellyttäviltä ongelmilta, niin se edellyttää selkeää rajanvetoa. Eli meidän täytyy todellakin pohtia, mitä tehdään ja mitä ei. Kiitoksia sitten Karin Kadenbach. Kommissar, ich glaube, ich kann gleich an Ihre letzte Bemerkung Minä voin yhtyä äh, tähän viimeisen huomioon. <clears throat> Minä tietysti äh, minä viisi, viiden lapsen äitinä, jos ajatellaan siellä, joudutaan myöskin tänne vajeita paikkaamaan. Meillä tässä olette yhtä, yhtä mieltä ja saaneet teiltä tukea meidän, meidän kysymyksimme ja huolen aiheen, aiheisimme. Äh, että kysymys on tietysti äh, tärkeä kamppailla nykyisin äh, käytössä olevan budjetin säilyttämiseksi, vaikka siinä uhka, uhataan sitä sopista. Että, että, me halusimme tässä kuulla, mitä asioita te painotatte jatkossa. Haluamme tietää, mistä, missä nyt ovat tärkeimmät rahareijät. Also, erst nochmal, richtig, ich habe es etwas eh schmunzeln gesagt. Zweitens einmal wollte ich sozusagen nicht den Vaterschaftsgedanken. En nyt halunnut monopolisoida tätä isä-ajatusta ja kaikki täällä voivat mielellään ottaa tämän äidin roolin tai muiden isien roolin vastaan. Ja kansallahan on paljon isiä ja äitejä, joten varmaan kaikille löytyy paikka. Mitä menestyksekkäämpiä olemme, aluepolitiikassa. Pääosastossa on nyt osasto, jossa arvioidaan näitä kysymyksiä, niin sitä varmempia voimme olla siitä, että budjettikysymykset ovat kunnossa. Nyt on vielä vaikeaa ennen budjetin väliaikatarkastelua antaa mitään lausuntoja, mutta tämänhetkinen prosenttiluku on suuntaviiva, jota minä käytän ohjenuojana nuorena. No minä kuitenkin Taistelen kovasti sen puolesta, mutta tarvitsen myöskin teidän tukeanne tähän, jotta voimme menestyä, koska kyse ole siitä, että voimme sanoa, että no, mediassa tietysti usein sanotaan, että tämä on komissio jäsen, jolla on suurin tai toiseksi suurin tai kolmeksi suurin budjetti käytössään. Se nyt mielestäni ei ole kovin oleellista. Ratkaiseva on se, että kaikki ymmärtävät, että ainoastaan aluepoliittisella kohesiolla voidaan kehittää Eurooppaa edelleen. Ja jos me muistamme tämän, silloin tällaiset ajatukset, joita nyt on mainittu, silloin voimme menestyä budjetin varmistamisessa. Ja minäkin tulen tähän osaltani vaikuttamaan. Kiitoksia. Tässä näistä pelisäännöistä vielä pari konkreettisempaa. Te voitte yhteistyöstä, haluan siitä kysyä kaupunkiyhteistyötä, koska voimme odottaa teiltä tästä kumppanuudesta asetukset ja mikä on teidän rooli Äh, Tämä on nyt ilo kuulla. Luc Brande on täällä paikalla. Tervetuloa. Ja odotan jo innolla hyvää yhteistyötä. Ja alueiden komitea sai lisävaltuuksia nyt uuden sopimuksen myötä. Teillä on nyt lisämahdollisuuksia toimia ja Lyk ja hänen tiiminsä varmastikin käyttää tämän tilaisuuden hyväksi. Tässäkin voimme käydä avointa keskustelua. Alueiden komiteassa on 350 edustajaa. Siellä on paljon kokemusta ja asiantuntemusta ja se on ihan hyvä. Ja myöskin tulevaisuudessa meidän pitäisi käyttää tätä asiantuntemusta hyväksemme. Ja jos ajatellaan kumppanuutta. No, minä täytyy nyt vähän katsoa tätä vielä tarkemmin. Niin varmasti teen tästä kysymyksestä aloitteen. Petro Luhan, kiitoksia Rahan selkeistä ja täsmällisistä vastauksista toistaiseksi. Eh, eh, kohesiopolitiikan hallintosääntöjen yksinkertaistaminen on osoittautunut välttämättömäksi Euroopan elvytyssuun, taloudellisen elvytyssuunnitelman puitteissa. Mm, ajatellaan, että kun sitä ajatellaan sitä, että mitä tämän kriisin kielteiset vaikutukset saadaan äh, tasapainotuksi, yksinkertaistamistoimien ensimmäinen osa hyväksyttiin viime huhtikuussa, sitä on jo se on pantu täytäntöön, ja, ja toinen vaihe käynnistyy toivottavasti pika, pikapuolin ot, ottaen huomioon sen, mitä tärkeämpi, äh, tärkeämpää rakennerahastojen käyttö on äh, mahdollisimman tehokkaasti Onko, onko teillä, teiltä luvassa seuraavalla ohjelman, ohjelman kaun, ohjelmointikaudelle lisää yksinkertaistamistoimenpiteitä, ja miten näette siinä tämän yksinkertaistamisen ja sitten toisaalta valvonnan välisen suhteen, miten sen mielette? Ähm. Letzteres ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Niin, tämä viimeisin on aika hankala kysymys sillä se on melkoinen haaste, että puhti säilyy. Mutta aivan oikeutetusti totesitte, että kolmas yksinkertaistamispakettihan on parlamentin käsittelyssä ja toivottavasti se myöskin hyväksytään. Ja sitten täytyy odottaa, että asiat lähtevät kulkemaan omalla painollaan ja katsotaan sitten, että toimivatko ne hyvin. Minä uskon, että komissio, parlamentti ja myös neuvosto ovat toimineet hyvinkin joustavasti, kun ohjelmakauden aikana on tarkistuksia tehty. Mutta tätä ei pitäisi koetella liikaa tätä joustavuutta. Kuten sanoin, täytyy vain odottaa ja antaa asioiden edetä omalla painollaan ja katsoa, että miten nämä välineet käytännössä toimivat. Sillä kaikki yksinkertaistamistoimet lähtivät liikkeelle siitä ajatuksesta, että saataisiin yksinkertaistamista aikaiseksi. Se oli se hyvä ajatus taustalla ja toivottavasti tämä myöskin toteutuu käytännössä, mutta se jää nähtäväksi. Meidän täytyy vain malttaa, näin on tehtävä, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö asiantuntijatasolla voitaisi jo tässä vaiheessa pohtia asioita, eli mitä voitaisiin jatkossa tehdä. Mutta tärkeää on nyt jäädä katsomaan, ovatko päätetyt toimenpiteet sellaisia, että ne johtavat toivottuihin tavoitteisiin. Näkemäni perusteella voin sanoa, että on hyvinkin todennäköistä, että pääsemme tavoitteisiimme. Ja varmaankin ensimmäiset analyysit tämän todistavat ja mikäli näin on ja järjestelmä on vakaa, niin sitten meidän tulisi pohtia, miten jatkossa sitten toimimme. Somebody is taking, yes, uh, switching me off. Jan Olbricht, yes. Jan Olbricht. Niin, komissaari ehdokas, minulla on kolme lyhyttä kysymystä. Ensinnäkin ensimmäinen kysymys. Koskee väitteitä. ja syytteitä tästä aluepolitiikan yhteisjohdosta. Tuleeko teidän johdollanne tätä olemaan enemmän vai vähemmän? Pidättekö sitä vaarana tai uhkana? Toisekseen me odotamme uusia raportteja kohesiopolitiikasta, mutta tämän päivän tietämyksen perusteella olisi, totesitteko, että tavoitealueet 1, 2 ja 3 tulee säilyttää – ja kolmas poliittisempi kysymys. Oletteko herrahan va- valmis yhdessä kerrallamme mm, taistelemaan, että saamme isomman siivun budjetista eh, kehitys- ja eh, aluekehityspolitiikalle? Also, wir können die Regionalpolitik... Aluepolitiikka aluepolitiikkaa ei voida kehittää edelleen, mikäli meillä ei ole tätä jaettua hallintomallia. Ja rehellisesti sanottuna, jos hallitte, minun täytyy tehdä kovasti työtä sen puolesta, että viime kädessä on mahdollista harjoittaa tätä varainhoidon valvontaa jäsenvaltioissa. Ja sitten Euroopan tasolla käsittelemme yhdessä näitä sisällöllisiä kysymyksiä. Ja tällä tavalla meidän täytyy kehittää luotettavia valvonta- ja tilintarkastusjärjestelmiä jäsenvaltioissa. Se on minun tavoitteeni. Mihin suuntaan tässä sitten liikutaan? No tässäkin toissijaisuusperiaate täytyy ottaa huomioon. Eli tämä on nyt sen tavoite, jota meidän tulee, johon meidän tulee pyrkiä. Ja varmasti tästä tulee tärkeä aihe. Seuraavalla ohjelmointikaudella meidän täytyy katsoa, mitä näille vuosikertomuksille tehdään ja miten niiden lisäksi voitaisiin tehdä voimakkaampia lausuntoja liittyen varainhoidon valvontaan. Neljä maata on jo vapaaehtoisesti toimittanut tällaisia tietoja, ja 23 muun tulisi sitten seurata näiden neljän esimerkkiä. tavoite kakkosen ylläpitäminen. No, aluepolitiikka kattaa kaikki tasot ja myöskin alueellinen yhteistyö on aihe, joka on painopistealue tulevaisuudessa. Ja tästä budjetista jo puhuttiin. Ja tämän alueen alan tuntavana ministerinä voin sanoa, että ymmärrän, että täälläkin käydään samantyyppistä keskustelua. Mutta mitä vahvempi kanta meillä on, sitä enemmän meillä on mahdollisuuksia menestyä. Ja kyse nyt ei ole siitä, että otetaan kantaa kilpailuun, vaan meidän pitää ottaa, osoittaa, miksi tämä toiminta on järkevää ja millä tavalla, se, millä tavalla hyvä aluepolitiikka voi vaikuttaa. Uh, Kiitos kovasti. Sitten edustaja Kudmanis. Kiitoksia, arvoisa herra Haan. Minä halusin puhua budjettikurista. Euroopan sosiaalirahaston ja aluekehitysrahastojen 2006 täytäntöpanon arviointi on myöhässä, sitten se on jatkettu puolella vuodella. Ensimmäiset tiedot ovat osoittaneet meille, että, että, että esimerkiksi sosiaalirahastot eivät ole täytäntöön panneet täytäntöön kahden, kahden miljardin edestä, joka on kolme, kolme, kolme prosenttia, aluekehitysrahastosta kaksi ja puoli miljardia, 23 prosenttia jäsenmaista olivat tässä täytäntömana asteessa alle keskiarvon, mikä pahin on 320 prosenttia ja yli 500 prosenttia aluekehitysrahojen täytäntöpanosta Eli siis yli, yli 4,5 miljardia äh, meni suorastaan käytännössä hukkaan. Ja ohjaisia rahoista emme vielä tiedä. Se selvitys saadaan vastaan tänä, tämän vuoden lopun. Miten teidän ää, äh, äh, roolinne tulee sitten muodostumaan siinä, kun ajatellaan näiden varojen ää, käyttöä? Oletteko valmiit tarttumaan kurinpidollisiin toimiin tai ryhtymään avoimemmin esimerkiksi nimeämään maita tässä, tässä tapauksessa. Ja 2007-2013 tiedot e, eivät näytä nekään hyviltä. Se parhaiden ja pahimpien maiden välinen ero on yli 300 prosenttia. Millä tavalla te tulette tähän suhtautumaan? ist ein Thema, das auch ähm, hineinspielt in die ganze Frage des... Niin, tämähän liittyy siihen kapasiteettien rakentamiskokonaisuuteen. Nyt ja varsinkin tulevaisuudessa meidän täytyy katsoa, tai oikeastaan hän on jo tiedossa, missä maissa on ongelmia – projektien ajanmukaisessa toteuttamisessa ja varojen käytössä. Ja tämä ongelma johtuu yhtäältä siitä, ettei olla vain kykeneviä toimimaan. Toisaalta tietotaito puuttuu, joten meidän on koulutettava väkeä jotta järjestelmä toimisi paremmin. Ja erityisesti kun katsoin, mitä viime aikoina on tapahtunut, esimerkiksi viime vuonna on kyllä kurottu tätä eroa huomattavassa määrin umpeen. Tietenkin viivästyksiä on syntynyt talouskriisin aiheuttamana. Talouskriisi on aiheuttanut sen, että yritysten olisi pitänyt osallistua rahoitukseen, mutta mutta eivät kriisistä johtuen sitä olleet kovinkaan halukkaita tekemään. Tämä pitäisi huomioida, mutta tämä viimeisin mainitseman ongelma, toivottavasti se on vain tällainen väliaikainen, joka kuvastaa vain tämänhetkistä taloudellista tilannetta. Muut ongelmat ovat rakenteellisia ja tietyssä määrin ongelmia jotka johtuvat määräysten monimutkikuudesta. Ja kun tekstejä ei ymmärretä, niin silloin niitä on hankala lähteä käyttämään. Mitä tulee sitten tähän 2000-2006 ajanjaksoon, katsoin niitä lukuja juuri äsken. Ja jo pelkästään siitä syystä, että olen kiinnostunut asiasta ja haluan oppia lisää asioista, niin minä katson eri maita ja eri alueita ja tulen pohtimaan sitä, että mistä nämä alueiden ja maiden kohtaamat ongelmat johtuvat. The question is about... Tässähän on kysymys tehokkuusta. Professor Parker puhuu kolmannesta pilarista. Hän viittaa, viittaa näisten varojen käyttäjä Viime, viimeisen kolme viime kuukauden aikana eh, komissio maksoi eh, eh, yli neljä miljardia, jossa on monen kymmenen prosentin nousua edellisiin vuosiin. Minkä, minkä, miten, pysty, miten olette kykeneet vahtimaan näitä rahoja niin, että, että minne ne rahat menevät, että menevät kankkulan kaivoon? Haluatteko, kysymys on siitä, että joka kolmas vuosi maista, mailta, jäsenmailta tulisi selkeät rahat, selkeät raportit, selonteot siitä, että minne ne menevät. Tähän asti pääosastolla on vain joistakin maista jotakin tietoa, mutta minkäänlaisia selkeitä raportteja jäsenmaista ei ole saatu koskien varojen käyttöä. Mitgliedstaaten haben jetzt ihre Berichte niin, jäsenvaltioiden on raportoitava tilanteesta. Ensi vuonna saadaan myöskin ensimmäinen tiivistelmä tilanteesta. Niihin täytyy sitten paneutua. Eli kyse on näistä strategisista selvityksistä, miten ohjelmia on toteutettu. Tässä kyse ei ole vain ainoastaan rahoituspuolesta, vaan myöskin sisältöpuolesta, miten sisältöä on toteutettu. Tätä täytyy arvioida ja niistä sitten on vain vedettävä tietyt päätelmät ja huomioitava seuraavan ohjelmakauden suunnittelun yhteydessä. Eli meidän täytyy pohtia, olemmeko tyytyväisiä nykyiseen järjestelmään, mitä voimme tästä oppia. Ja kunhan olemme nähneet luvut ja tiedot, ja kyllähän meidän täytyy arvioida näitä muutamaan otteeseen, käydä nämä asiat läpi ja katsoa, että toimiiko tämä väline, onko jotain säätövaraa olemassa. Jos se toimii, niin mikä siinä, mutta jos korjauksen tarvetta on, niin kyllä meidän täytyy sitten myöskin korjauksia tehdä. Olejniczak. Kiitoksia sitten herra Olejniczak. Dziękuję bardzo panie komisarzu. Mam kilka pytań. E, Kiitoksia komission jäsen. Ensimmäinen kysymys liittyy näihin uusiin tavoitteisiin. Te puhuitte uusista kohesiopolitiikan tavoitteista, ja tietysti me kaikki täällä tuemme sitä tutkimus, koulutus, työpaikat. Mutta samalla olemme kaikki samaa mieltä siitäkin, että meidän täytyy jatkaa perinteisiä pyrkimyksiä liittyen infrastruktuuriin, erityisesti uusissa jäsenvaltioissa. Siellähän on hyvin paljon tarpeita. On vähän hankalaa, jos budjetti pysyy samana. No, kysymys siis on, missä täytyy säästää? Kaikki viittaa viittaa siihen, että budjetti ei tule kasvamaan vuoden 2013 jälkeen, koska se nyt on EUn makrotaloudellista politiikkaa, mutta aluekehityskomissaarina, aiotteko te pyrkiä tekemään mitään maaseutualueiden osalta? Meillähän on siellä nyt kaksi ohjelmaa. Meillä on kohesiopolitiikka, mutta myöskin on maaseudun kehittämisen politiikka. Eli kysyisin, mitä mieltä olette henkilökohtaisesti siitä? Pitäisikö olla yksi politiikka maaseutua ajatellen? Zunächst das, was Sie adressieren. Se, mistä te puhutte, niin kohesion rahastohan on juuri tätä varten luotu. Sen tehtävänä hän on vain ja ainoastaan tukea infrastruktuuria ja ympäristöhankkeita sellaisissa maissa, joissa puutteet ovat suuret. Ja tämä mekanismi on mielestäni toiminut hyvin ja jatkossakin tämä mekanismi tulee olemaan käytettävissä. Oh, hetkinen, nyt tuli pieni ajatuskatko. Voisitteko auttaa? Ländliche Bevölkerung, ja ländlicher... Niin siis budjetti Musa. Ai niin, aivan, maaseutu. Kyllähän meidän täytyy panostaa myöskin jatkossa maaseutuun. Raha, rahastoja on olemassa, niin kuin sanottu. Meidän ei tulisi vain vatvoa asioita vatvomisen ilosta ja lähteä hajottamaan tätä raho, rahastoa, vaan toimia kohdennetummin, mukauttaa näitä sisältöjä ja mikäli virtaviivaistamista voidaan toteuttaa, niin mikä ettei, jotta helpotamme käyttäjien, loppukäyttäjien elämää. Ja onhan sitä kritisoitu, että päällekkäistä työtä on tehty, mutta toisaalta on olemassa osa-alueita, joihin kumpikaan rahasto ei päde, joten meidän täytyy tehdä sellaisia muutoksia, jotka antavat lisäarvoa ja pyritään välttämään turhaa päällekkäistä työtä. Olinska. Uh, eh, you already mentioned mm, your sub- Te mainitsit jo sen, että tuette hankkeita, joissa integroidaan monia aluehankkeita eri maista. No mikä on lähestymistapanne monialueellisiin toiminnallisiin ohjelmiin jossain tietyssä maan osassa? Esimerkiksi on Itä-Puolassa on ongelmia ja siellä nyt on hanke, joka on rahoitettu aluekehitysrahastosta ja se alkoi vuonna 2007. Ovatko tällaiset monen alueen hankkeet hyödyllinen väline, kun halutaan ratkaista ongelmia vähän kehittyneillä alueilla? Pitäisikö niitä jatkaa seuraavalla budjettikaudella? Mikä on teidän kantanne tähän? Ja sitten, no minulla ei ole mitään jatkokysymystä, eli haluaisin kysyä mieluummin heti nyt toisen kysymyksen. Eli miten te arvioitte näitä monien alueiden välisiä ohjelmia? Koska tällä hetkellä ongelma on se, että hyvin usein niitä arvioidaan ennen kuin ne tuottavat varsinaisia tuloksia. Eli täytyy päättää, jatketaanko niitä, annetaanko niitä tukea vai lakkautetaanko ne ennen kuin ne ovat tuottaneet todellisia tuloksia. Pitäisikö näitä ohjelmia tehdä pidemmäksi ajaksi kuin viideksi vuodeksi. Minä olen usea, monen kertaan pyrkinyt sanomaan, että, että, että kannatan alueiden välistä yhteistyötä monilla mahdollisilla tasoilla se, jos ei aloita redusoida pieneksi poliittisiksi alueiksi, vaan, vaan alueiksi, joissa on eri, samankaltaiset ongelmat vaivoinaan. Silloin minusta olisi järkevää, jos useat alueet, alueet tekisivät yhteistyötä keskenään, ja näin täytyy olla tulevaisuudessakin asianlaita, koska olen täysin vakuuttunut siitä, että alueiden, alueiden kesk- rajat ylittävä y- yhteistyö tuo lisäarvoa kokonais, aluepolitiikalle kok- kokonaisuudessa <clears throat> ka- kaiken, kaiken kaikkiaan tämä keskustelu on osoittanut, että tämä on näiden ohjelmien pitkä kesto, äh, tämä seitsemän vuotta ei ole välttämättä huono aikajakso, niin että voisimme sitten äh, arvioida myöskin panostu, panostusten hyöty. Ja, ja äh, minusta täällä, tämä ohjelmien nykykesto on järkevä, tai tämä kesto, seitsemän vuoden kesto. Kiitoksia. Sitten Mihail Tremopoulos. Κύριε Χάν, βρισκόμαστε στα πρόθυρα του Kiitoksia. Meillä on nyt ilmastokaaosta. Ja ympäristöteemat, ilmastonmuutos, asiat, no näistä nyt ei ole kovin paljon puhuttu. Ja haluaisin kuulla vähän näistä äärimmäisistä alueista, kun ajatellaan aluepolitiikkaa. Millaisia ajatuksia teillä on jotta voitaisiin muuttaa ympäristölainsäädäntöä ottaen huomioon nämä ilmastotavoitteet ja kun muistetaan nyt tämä kriisi ja varojen käyttö. Te sanoitte, että kannatatte avoimuutta, mutta millä tavalla te voitte taata, että näitä varoja käytetään avoimella tavalla, erityisesti ympäristöön varatut varat? Ja sitten vielä näistä rahastoista. Millä tavalla voidaan korjata näitä puutteita, joita on varainhoidossa jäsenvaltioissa? ersten. No, ensin, ensiksikin tämä ä, äh, ympäristö, ä, äh, äh, ilmaston muutos, uudistuvat energialähteet on yksi e, e, Euroopan EUn 2020 ohjelman painopisteessä ytimessä. Ja kun, se on tämä, kun tämä nyt on yksi näistä painopisteitä, meidän täytyy tietenkin siihen sitten mukautua. Minä olen todennut, että tämä, että tämä kaupunki on yksi painopisteistä, koska, koska kaupungeissa energia palaa runsaasti. Eli tämän kokonaisuuden alla on monta asiaa, joista pitää muodella, muokata tämä käytettävä, käytettävä strategia. Ja myöskin nämä liittyy rakennerahojen käyttöön. Meillä on yli 105 miljardia euroa ympäristölle ja ilmastonsuojelulle tämän, tämän ohjelmointikauden aikana. No, siis 105 miljardia. Tässä on jo saatu paljon aikaiseksi. Meillä on tämä yksinkertaistamispaketti ja siinä paketissa <clears throat> asuntojen energiatehokkuutta pyritty lisäämään. Ne, <clears throat> Eli tässä äh, tässä on äh, edistystä saatu aika, aika, aikaiseksi. Ja tietenkin äh, toki on vielä äh, paljon tehtävissä, mitä sitten avoimuuteen tulee. <clears throat> Minä olen jo edellisellä kerralla, edellisellä kerralla nämä asiat käsitellyt ja esitellyt. Meillä on sellaisia jäsenmaita, jotka käyttävät ja hyödyntävät näitä yksittäisiä projekteja. Tiedän, että tämä tilanne Euroopan laajuisesti ei ole yhdenmukainen, vaan että, että on erilaisia toimintamalleja, mikä on tietysti aiheuttanut arvosteluakin. Sekin tulee olemaan yksi teema seuraavalla ohjelmatin kaudella, että me joudumme sitten paneutumaan näihin kysymyksiin. <clears throat> Mutta tässäkin on tämä läheisyysperiaate arvossaan. Meidän pitää saada jonkinlainen, jonkinlaiset vähimmäis normit ja standardit, eh, jotta, jotka sitten eh, ovat Euroopan laajuisia, mutta muuten tietenkin sitten monia, monia eh, moninaisuus vallitkoon. Stick to the... Että kello tuolla seinällä on varmaan vähemmän pes, pes, pessimistinen kuin tämä pikkukello. Herra Lasak, olkaa hyvä. Pavel, Pavel Sametsky in his... Pavel, Sam... Pavel Sametsky asiakirjassaan mainitsi mahdollisia siirtoja kohdasta kolme ja sitten kohdasta neljä, joka liittyy maaseudun kehittämispolitiikkaan. Eli siirrettäisiin maatalouspolitiikasta kohesiopolitiikkaan. Olen keskustellut monien pormestarien ja aluejohtajien kanssa, ja tämänhetkinen järjestelmä aiheuttaa ongelmia. Mikä on teidän kantanne? Uskotteko, että tämä on mahdollista? Ich kenne die Diskussion, ich kenne das Papier. Wir haben seit Tiedän, mistä puhutte, ja siihen on viitattu jo täällä useampaan otteeseen. Niin, poliittista tarmoon haluaisin käyttää muiden asioiden hoitamiseen kuin kompetenssiasioiden vatvomiseen. Joskus sitäkin on harjoitettava, mutta kaiken A ja O on se, että me olemme kykeneviä saamaan toimivan kokonaisohjelman aikaiseksi. Sillä tämä kylläkin oikeutettu kritiikki koskettaa juuri ohjelmien päällekkäisyyksiä. Niihin meidän on paneuduttava. Ja se, että kuka vastaa asiasta, niin se on mielestäni toissijainen asia. Very much. Eh, Kiitos kovasti, <clears throat> komissari eh, tai ehdokas. Eh, mainitti, mainitsi tässä, että, että herra Van der Brande olisi, on myöskin täällä mm, puolitoista minuuttia nyt sitten alueiden komitean puheenjohtajalle on paikallaan. Olkaa hyvä. My dear Mrs. Uh, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä Danuta ja arvoisa komission jäsenehdokas. Kohesiopolitiikan tulevaisuus on globaalista eurooppalaista kehityspolitiikkaa ja se kuuluu kaikille Euroopan kansalaisille. Ja mielestäni kohesio ei ole pelkästään väline, jolla päästään unionin tavoitteisiin, kuten 2020 strategian tavoitteisiin, vaan se on politiikka, jonka tarkoituksena on vaikuttaa monimuotoisiin mahdollisuuksien kehittymiseen alueellamme. Ja tällä tavalla voidaan sopeutua erilaisiin olosuhteisiin näiden alueiden sisällä. Kun alue integraatio on otettu mukaan sopimukseen, kaikissa politiikoissa on otettava huomioon aluevaikutukset ja kaikessa toiminnassa ja pitää muistaa, miten alueet, miten nämä vaikuttavat alueisiin. Tämä, myöskin tämä käsite alueellinen kohesio. Meidän pyrkimyksemme on todeta, että meidän on täydennettävä näitä vapauksia, joista on jo puhuttu sopimuksissa. Ja kansalaisilla pitäisi olla vielä vapaus valita, missä asua ja tehdä työtä. Huolimatta näistä maantieteellisistä kysymyksistä, meidän täytyy muistaa kilpailukyky, joka useilla alueilla on heikko. Lisäksi kaikessa politiikassa on otettava huomioon alueellisen kohesion tavoite kun mietitään arviointeja ja täytäntöönpanoa. Eli pitää välttää alakohtaistuminen. Ja toivottavasti te voitte varmistaa, että näin tulee käymään. Lisäksi me ehdottomasti vastustamme sitä, että unohtaisimme menestyksekkäämmän politiikan kaikenlaista uudelleen kansallistamista vastaan. Kohesiopolitiikka on ollut erinomainen politiikka. Ja sillä on saavutettu kaksi tavoitetta. Ensinnäkin päästä alue- ja paikallistasolla unionin tavoitteisiin, ja toiseksi kansalaisilla ja alueilla on paljon mahdollisuudet päästä tavoitteisiinsa. Ja komission pitäisi nyt uskoa, kuinka tärkeä monikerroksinen hallinto on. Se on ainoa tapa päästä tavoitteisiin, eikä vain pidä tavoitteisiin todeta, että se on teoreettinen lähestymistapa, vaan sitä tarvitaan todella. Ja sitten täällä puhutaan hyvin paljon alueista ja kaupungeista, mutta täytyy puhua suoraan alueiden ja kaupunkien kanssa. Ne ovat todellisia kumppaneita ja tämä on hyvin huomattavaa. Ja luotan siihen, että kun puhun siitä, mistä alueiden komiteassa puhutaan, no te tietenkään ole pelkästään tervetullut seuraavaan täysistuntoon helmikuussa, mutta myöskin ensisijaisesti alue- ja paikallistason johtajat tulevat tekemään yhteistyötä, jotta saadaan tuloksia. Tämä on yhteinen ponnistus, joka meidän pitää tehdä, ja tietysti Euroopan parlamentti ja neuvosto ja tekin komissiossa vastaatte Euroopan integraatiopolitiikasta, ja teidän tulee kaikkien toimia kumppaneina. The hearing is formally coming to the... Kiitoksia puheenjohtaja. Kuulemistilaisuus on lähestymässä loppuaan. Jos komissaari ehdokas vielä välttämättä haluaa sanoa jotakin, eh, toki kuuntelemme. Es erstaunlich, dass ich im... kiitoksia, rouva puheenjohtaja. On yllättävää, että tämän iltapäivän kuluessa olen muuttunut isästä koneeksi. No, ensinnäkin haluaisin kiittää teitä tästä hedelmällisestä keskustelusta. Tämä oli minulle ensimmäinen mahdollisuus tutustua siihen, mitä tuleman pitää ja tutustua siihen, mitä intressejä ja tarpeita teillä on. Ja totta puhuen, jos mahdollisuus tarjoutuu tulevien vuosien aikana niin kuin toivon, niin on tietenkin selvää, että minäkin tulen tekemään virheitä. Kukaan ei pysty niitä välttämään. Mutta toisaalta voin myöskin todeta, että tulen silloin tällöin myöskin häviämään juttuni, mutta vakuutan teille, että tulen ajamaan alueiden intressejä kaikin voimin. Ja tietenkin käyn myös aluetasolla. En tiedä, voinko toimia yhtä kunnianhimoisesti kuin kollega Danuta Hübner, mutta kyllä sitä paikallisasiaa tason tietämystä tarvitaan, jotta täällä voidaan keskustella yhdessä. Vielä kerran kiitokset tästä reilusta, inspiroivasta lähestymistavasta ja keskustelusta. Minä uskon, että me voimme jatkaa tämän tyyppistä yhteistyötä. Kiitoksia. Please, colleagues, don't, don't. Arvon kollegat, älkää vielä poistuko. Tässä on nimittäin muutama muodollisuus vielä edessä. Ensinnäkin halusin virallisesti ja muodollisesti kiittää teitä kaikkia tästä äh, kolmen tunnin äh, äh, kuulemistilaisuudesta ja komissaaria myöskin. Yksi, joku on sanonut, että pahin tapa kuolla on joutua kuuntelemaan kuolleeksi pitkästä puhujia. Näin en ainakaan käynyt mutta me, nyt meillä on tässä puolen tunnin äh, paussi ja kello 20.00 eh, kahdeksalta me tapaamme eh, eh, tämän äh, arviointikokouksen merkeissä, siis koordinaattorit ja sihteeristö ja assistentit ja mahdolliset muut tahot ovat paikalla silloin. Tämä puoli tuntia on hyvä käyttää nyt sitten neuvotteluihin. Ja kahdeksalta yksi G3. Olkaa hyvä ja olkaa paikalla ajoissa siellä silloin. Kiitoksia paljon.